So good afternoon everybody and welcome. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokoukseen. Tämä on hyvin erikoinen päivä. Täysistunnossa on keskusteltu viime viikon huippukokouksesta ja nyt teemme töitä sitten aina kello 20 saakka, eli myöhemmin kuin tavallisesti. Olen hyvin iloinen nähdessäni tärkeitä edustajia täällä paikalla, jopa varapuheenjohtajakin on paikalla. Tervetuloa. Ja kysynkin tässä vaiheessa, voimmeko hyväksyä esityslistan? Se on nyt hyväksytty. Sitten haluaisin tehdä joitakin ilmoituksia. Ensinnäkin minulla oli ilo tavata, ö, tavata yksity- tai henkilökohtaisesti paronitar Ashton viime viikolla Strasbourgissa. Hän oli, se oli hyvin eh, ystävällismielinen ja rakentava tapaaminen ja korkea edustaja on hyvin tietoinen siitä, että ihmisoikeudet pitäisi sisällyttää kaikkiin ulkopolitiikan toimintoihin ja aiheisiin. Hän on hyvin kiinnostunut jatkamaan keskustelua kanssamme ja kuulemaan neuvoja meiltä myös. Minulla on hyvin positiiviset odotukset yhteistyön suuntaan hänen kanssaan. Käsittelimme lyhyesti myös ö, ihmisoikeuksien vuoropuhelun kysymystä. Muistatte varmaankin, että hän jo hän viittasi siihen ulkoasioiden valiokunnassa. Hän sanoi, että hän ei ole täysin vakuuttunut siitä, että tämä asia toimii niin kuin pitäisi, ja me olimme samaa mieltä hänen kanssaan. Meidän täytyisi tietysti arvioida tätä järjestelmää siitä, miten se tällä hetkellä toimii. Eli tämä on yksi asia, yksi asia, johon meidän pitää vielä palata hänen kanssaan. Sitten erityiseen ihmisoikeuksiin, ihmisoikeusvuoropuheluun, nimittäin vuoropuhelu on Kiinan kanssa. Me olemme olleet kirjeenvaihdossa sen osalta, miten alivaliokunta saisi käyttöönsä joitakin asiakirjoja, joissa arvioidaan EUn ja Kiinan välistä vuoropuhelua. Me voimme tietysti suhtautua sarkastisestikin näihin tuloksiin, me voimme kuitenkin suhtautua positiivisestikin ja minusta tämä on askel eteenpäin ja alivaliokunnan puheenjohtajisto päätti viime kokouksessa, että kello yhdeksän ensi keskiviikkona voimme keskust- tai käsitellä ja saada luettavaksi tuon asiakirjan, mutta tämä on parempi kuin ei mitään. Eli tämä on ikään kuin tällainen väliaikainen välivaiheen tulos ja sitten voimme jatkaa keskustelua sekä talon sisällä että korkean edustajan kanssa siitä, miten alivaliokunnan pitäisi saada mahdollisuus tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka eivät ole julkisia, mutta jotka voivat edistää työtämme tässä valiokunnassa. Ja lisäksi tämä liittyy tietysti toimielinten väliseen sopimukseen ja sitähän käsitellään tälläkin hetkellä. Lisäksi haluaisin tuoda esille myös sen, että meillä oli ylimääräinen kokous viime viikolla Strasbourgissa. Siellä korkea edustaja oli paikalla ja hän antoi hyvin positiivisen panouksen. Ajatus olisi siis se, että kaksi kertaa vuodessa meillä olisi tällaisia erityisiä keskusteluiltapäiviä jotka, joissa käsiteltäisiin tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät läheisesti ihmisoikeuksiin. Me voimme käydä siis eri toimielinten kanssa tällaista rakentavaa keskustelua ja toivon, että kollegat ja edustajat pitivät tätä viime viikon tapahtumaa hyödyllisenä. Voisimme myös joulukuussa tehdä samoin silloin, kun on Saharov-palkinnon luovuttamisseremonia. Sitten viime viikon kiireellisiin kysymyksiin. Kongon tasavallan kysymys. Siellähän tuoti esille tämä huolenaihe, joka liittyi Bahichiren tapaukseen. Ja tuli esille se, että kuljettaja tuossa hänen tapauksessaan on edelleen kadoksissa ja me haluamme, että tästä tehdään se vielä tutkimus ja meidän täytyy myös mm, pyrkiä siihen, että molempien miesten perheitä suojellaan. Tasavallan, Kongo tasavallan viranomaisiin, viranomaisille pitää tuoda selväksi se, että näiden molempien miesten tilanne tullaan tutkimaan tarkkaan ja meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota sitten Nepalin epävakaaseen tilanteeseen. Siellä on pyritty vetoamaan siihen, että molemmat osapuolet tekisivät yhteistyötä, jotta vakaus voitaisiin saavuttaa. Euroopan parlamentti vetoaa myös siihen, että äh, mauristien äh, kysymyksessä saataisiin edistytä ja vedotaan myös yhdistyneeseen YK, jotta puututtaisiin näihin ihmisoikeusloukkauksiin ja väkivaltaisuuksiin. Sitten viimeinen kiireellinen asia koski Libyan teloituksia. Euroopan parlamentti tuomitsee jyrkästi nämä 18 teloitusta, jotka on viime kuussa suoritettu. Ja se toistaa sen, että se vastustaa ja tuomitsee kuolemantuomiot, ja Libyaan ei pitäisi palauttaa henkilöitä, koska he ovat esimerkiksi maahanmuuttajia, jotka pitäisi palauttaa, koska he olisivat suuressa vaarassa tuolla Libyassa. Libyan tilanne on todellakin huolestuttava. Viime viikolla käsittelimme myös viimeistä EU-Venäjä huippukokousta. Ja jos katsotaan tätä päätöslauselmaa, voimme todeta, että Euroopan parlamentti mainitsee EU-Venäjän äh, huippukokouksen rakentavan luonteen ensimmäisen Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen ja liite 14 ihmisoikeusperuskirjassa on se, johon myös kiinnitettiin erityisesti huomiota siinä, miten voitaisiin parantaa tilannetta. Parlamentti toi esille myös tämän kuoleman tuomion lykkäyskysymyksen ja Euroopan parlamentti vetoaa siihen, että kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt otettaisiin vielä enemmän mukaan silloin, kun valmistellaan näitä tapaamisia. Lisäksi Euroopan parlamentti vetoaa Venäjän hallitukseen, jotta tilanteet tai tapaukset, joissa on ollut väkivaltaisuuksia tai ihmisoikeuksien loukkauksia ja tapauksia, jotka on jätetty rankaisematta. Näihin voitaisiin myös saada muutosta. Haluaisin lisätä vielä, että Euroopan neuvoston kokouksesta eilen kuului hyvin lupaavia uutisia. Vaikuttaa siltä, että ensimmäistä kertaa Venäjän valtuuskunta ei ole vihamielisesti vastustanut mietintöä, jossa käsiteltiin ihmisoikeustilannetta ja ihmisoikeusloukkauksia Pohjois- Pohjois-Kaukasuksella. Eli tämäkin on asia, joka kannattaa panna merkille. Sitten haluaisin myös mainita sen, että Euroopan parlamentti käsitteli viime viikolla asetusta, joka liittyy kidutukseen ja kaupankäyntiin, ja sehän liittyy suoraan tämän päivän aiheeseemme. Muistatte varmasti, että meillä oli paljon, käsittelimme tätä tutkimusta, joka oli esillä täällä valiokunnassa 18. maaliskuuta, ja siellä puhuttiin tästä säätelystä, jonka pitäisi lopettaa tällainen mm, kidutusvälineiden kauppa. Ja on hyvä, että Euroopan parlamentti teki tämän työn. Mehän lupasimme kuulemistilaisuudessa, että me teemme jotakin, emme jätä asiaa sille, siihen tilaan. Ja nyt tätä asetusta pitäisi tarkistaa ja täytyisi myös katsoa, miten jäsenmaat panevat täytäntöön tämän tärkeän asetuksen. Olen tulossa nyt ilmoitusteni loppuun. Kirgistan on yksi kysymys, josta ulkoasioiden valiokunta keskusteli tänään, ja ihmisoikeusalivaliokunnankin pitäisi myös olla tarkkana silloin, kun tarkastelemme Kirgistanin tilannetta ihmisoikeuksien kannalta. Ja viime viikolla kuulimme, että Sam Askarov, Usbekistalilainen henkilö, pidätettiin ja hän pidätettiin siksi, että hän käsitteli tällaisia asiakirjoja, joissa puhutaan ihmisoikeusloukkauksista. Minä äh, lähetin Kirgisian suurlähettilälle kirjeen, jossa halusin tuoda esille huolen aiheemme tästä tilanteesta, jossa tuo pidätetty henkilö on. Ja halusin viitata myös siihen, että Kirgisian hallituksen pitäisi vapauttaa tämä henkilö. Tämä on siis tapaus, jota tulemme seuraamaan hyvin läheisesti ja tarkkaan, koska se liittyy niin selkeästi Kirgisian yleiseen ihmisoikeustilanteeseen. Lisä, viimeisenä asiana haluaisin sanoa, että meidän täytyy pahoitella Ronnie Lee Gardnerin teloitusta Utahissa USAssa. Hänet teloitettiin 18. kesäkuuta puolen yön jälkeen Utahissa ja hän oli ollut vankina 25 vuotta ja tämä oli ensimmäinen teloitus ensimmäinen teloitus vuoden 1999 jälkeen. Lisäksi haluaisin mainita jotakin tulevasta ohjelmastamme, nimittäin sen, että laajennettu puheenjohtajisto on päättänyt tehdä erityisen teemapäivän 10.10. päivästä, joka, joka on kuolemantuomioin vastainen teemapäivä. Ja haluaisimme myös korostaa niiden henkilöiden tilannetta, jotka ovat kuoleman tuomion uhan alla, jotka ovat siis EU-kansalaisia ja ovat joissakin eri maissa – tässä tilanteessa. Nyt haluaisin sitten siirtyä esityslistalla kohtaan kolme. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi vieraamme herra Mauro Palma, joka tulee CPT-komiteasta, Euroopan neuvostosta. Ja täällä on myös paikalla rouva Britta Sydhoff, joka tekee työtä kidutuksen uhrien Mm, kansainvälisessä kuntouttamisneuvostossa. Ja alivaliokunta on aina ollut aktiivinen siinä, että saisimme kidutuksen loppumaan ja näinpä ollen, näin ollen olenkin iloinen siitä, että te olette nyt täällä paikalla. Ehdotan, että ensiksi kuulemme vieraitamme ja Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on hyvin kiinnostava juuri tällä hetkellä ja ajankohtainen tällä hetkellä, koska kun tämä Euroopan perusoikeuksien kirja saatiin aikaan, niin silloin puhuttiin myös siitä, että CPT sisällytettäisiin myös tähän toimintaan mukaan. Herra Palma Haluatteko tässä vaiheessa nyt käyttää puheenvuoron ja kertoa tilanteesta taistelussanne kidutusta vastaan? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Madam Chairperson, ladies and gentlemen. No, puheenjohtaja, naiset ja herrat, olen kovin kiitollinen tästä tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne juuri kansainvälisen kidutuksen vastaisen päivän aattona. Minun Minulla on kunnia olla puheenjohtajana elimessä CPT, joka on siis Euroopan komitea kirjoituksen estämiseksi, pyrkii kehittämään synergiaa teidän alivaliokuntanne kanssa, kuten muidenkin tahojen kanssa Euroopan unionissa, niin voisimme olla tuloksellisempia kirjoituksen torjunnassa tai muun huonon kohtelun torjunnassa. Ei ole epäilystäkään siitä, että kidutusta ja muuta tarkoituksellista vakavaa, huonoa kohtelua on edelleen olemassa Euroopassakin. On erittäin huolestuttava myös, että pidätetyt ovat olosuhteissa, jotka ovat kurjat monissa Euroopan maissa, varsinkin juuri ennen oikeudenkäyntiä. Esimerkiksi ajatellaan tiloja, joita on varattu ulkomaalaisille tai jopa pidetty mielisairaaloissa. Heitä pidetään jopa kuukausia, jopa vuosia. He joutuvat olevan jouten pakotetusti. Ihmisiä on paljon, hygienia ei ole, eikä ole myös yksityisyyttä. Ja tämä on edelleen jopa kymmenien eli satojen tuhansien kohtalo, jotka ovat pidätettynä myös meidän mantereillamme. Haluaisin tähdentää sitä, että tämä pitää yhtä lailla paikkansa myös EU-jäsenvaltioiden kohdalla – kuin se koskee myös muitakin eurooppalaisia maita. Se, että olisi riittävästi voimavaroja niin, että pidätysolot tarjoisivat säälliset olosuhteet, niin se ei välttämättä kyllä kerää kovin paljon ääniä, mutta se olisi hyvä pitkän aikavälin sijoitus myös meidän yhteiskunnissamme. CPT, kuten tiedätte, luotiin kansallisen sopimuksen voimin, siis Euroopan yleissopimus kidutuksen torjumiseksi. Ja se toimii kaikissa 47 Euroopan neuvoston jäsenvaltiossa. Toisin sanoen komitea toimii koko Euroopan mantereella. Ainoana poikkeuksena on valko -Venäjä. Kolmos artikla Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrää ylipäätään kidutuksen ja epänimellisen kohtelun kiellosta. CPT on tavallaan perua tästä määräyksestä. Perusajatuksena on, että kun on kyse tästä perusoikeudesta, se, että tuomitaan vain loukkaukset, niin se ei riitä. CPTn perustamalla Euroopan neuvoston jäsenvaltiot halusivat ryhtyä aloitteellisempaan toimintaan paitsi että toiminta myös tuomioistuimissa, esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa CPTTF on tarkastella pidätettyjen kohtelua. Se tekee vierailuja vapauden riistopaikkoihin, olivat ne minkälaisia tahansa. Meidän tehtävämme on ennaltaehkäisevää. Me arvioimme ylipäätään vapauden riiston tilannetta niin, että voitaisiin yksilöidä kaikki epäsuotuisat elementit, jotka saattavat johtaa huonoon kohteluun. Jos tarpeen on, voimme erottaa myös muutosta. Toisin sanoen, komitea omasta mielestään suuntaa katsensa tulevaisuuteen, ei menneisyyteen. CPT ei ole mukana selvittämässä yksittäisiä tapauksia, lukuun ottamatta joitakin hyvin poikkeuksellisia tilanteita haluaisin nyt mainita pari tapausta. Me seuraamme erästä tapausta koko ajan, nimittäin herra Abdul Salamin pidätystä. Toinen tapaus on tapaus, jota olemme seuranneet aikaisemmin. Se liittyi herra Ignati Guadang Jonesin äh, pitkään äh, nälkälakkoon hän oli nälkälkoissa hyvin pitkään, hän on johtohahmoja ollut. Näissä nimenomaisissa tapauksissa olemme olleet mukana myös arvioimassa yksittäisiä tapauksia. Komitea on saanut aika paljon valtaoikeuksia. Esimerkiksi komitealla on oikeus käydä missä tahansa vapaanjärjestöpaikassa milloin tahansa. Kaikissa yleissopimuksen osapuolivaltiossa, jota 47 komitea, ei tarvitse mitään lupaa tai kutsua se kutsuu itse itsensä. Yleisopimus antaa komitealle myös rajattoman mahdollisuuden haastatella pidätettyjä yksityisesti. Tämä on äärimmäisen tärkeä edellytys, jos me haluamme todella päästä huonon kohtelun ongelman ytimeen. Valtioiden tehtävänä puolestaan on tarjota käytettäväksi kaikkia tietoa, mitä komitea tarvitsee selvityksen tehtävästään. Näitä valtaoikeuksia käyttämällä komitea on lähen, järjestänyt lähes 300 maan vierailua viimeisten 20 vuoden aikana. Jokainen maa saa säännöllisin väliajoin niin kutsutun ö, tarkastusvierailun, mutta komitea järjestää myös ylimääräisiä ad hoc vierailuja, kun olosuhteet niin vaativat. Tällä haavaa Komitea on järjestänyt parikymmentä vierailua vuosittain. Puolet näistä on luonteeltaan ad hoc vierailuja. Kun päätämme innen menemme ja minne, milloin, niin komitea voi ottaa vapaasti huomioon kaiken sen tiedon, jota se on saanut missä tahansa lähteestä. Esimerkiksi teidän välivaliokunnaltanne. Komitean toimia hallitsi kaksi periaatetta. Ensinnäkin yhteistyö ja luottamuksellisuus. Yhteistyötä tehdään kansallisten viranomaisten kanssa ja se on myös yleissopimuksen ytimessä. Tarkoituksena on auttaa valtioita takaamaan tyydyttävä kohtelu ihmisille, joiden vapaus on riistetty. Ei tuomita heitä missään muodossa väärinkäytöksistä. Itse asiassa löydösten perusteella komitea pyrkii harjoittamaan rakentavaa vuoropuhelua jatkuvasti kansallisten viranomaisten kanssa. Yleisopimuksen pohjalta meidän raporttimme ovat luottamuksellisia. Ne voidaan julkaista vain, jos nimenomaisesti jokin valtion viranomainen sitä vaatii. Mutta lukunottamatta nimenomaan Venäjää, Venäjän federaatiot valitettavasti, näin täytyy sanoa, mutta se on ainoa poikkeus, niin valtiot ovat yleensä sopineet ja mitä myöhemmin myös luopumaan luottamuksellisuudesta. Toisin sanoen suurin osa meidän vielä raporteistamme on nyt julkisia. Jos valtio jatkuvasti kieltäytyy tekemästä yhteistyötä komitean kanssa tai täytäntöönpanemaan sen suosituksia, niin komitealla on valtaoikeus antaa julkinen lausuma. Tämä on ymmärretty olevan poikkeuksellista toimivalta ja sitä käytetään hyvin säästäväisesti. Komitea on tähän mennessä antanut vain viisi tällaista julkista julkilausumaa. Kaksi liittyen Turkkiin 90-luvulla, siis yli 10 vuotta sitten. Ja kolme myös Venäjän federaatioon liittyen, ennen kaikkea koskien Pohjois-Kaukasiaa siis viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisin julkilausuma on vuodelta 2007 liittyen Tsetseenin tasavaltioon. Kussakin näistä tapauksista komitea törmäsi siihen, että ei ollut halua yhteistyöhön tai oli kieltäydytty kohentamassa tilannetta, kun ajatellaan kuinka paljon kidutusta oli harjoitettu tai jotain muuta tarkoituksellista huonoa kohtelua. Komitean haasteita on varmistaa se, että se voi käyttää valtuuksiaan joka kolkassa Euroopassa. Olette varmasti tietoisia siitä, että on useita alueita, missä keskusviranomaiset, keskusviranomaiset eivät ole vallassa. Ja sieltä löydetään keinoja, jotta komitea voisi näilläkin alueilla toimia, ei ole kovin helppoa. Komitea on onnistunut muun muassa Moldovan alueella, Moldovassa Transnistrian alueella tekemään vierailuja. Ja vielä hiljattain on käytymme Abhaasiassa. Mutta sen pyrkimykset järjestää vierailuja Kyproksen pohjoisosaan tai Georgiaan, Etelä-Ossetiaan ovat osoittautuneet hedelmättömiksi. Jos vain teidän alivaliokuntanne voisi antaa jotain tukea nimenomaan näissä tapauksissa olisi se kovasti tervetullutta. Me kyllä käytämme valtaoikeuksiamme Kosovossa. Se perustuu erityisen sopimukseen, joka on tehty Euroopan neuvoston ja YK kesken. Aikaisemmin tässä kuussa komitea järjesti toisen vierailunsa Kosovoon. Ja voinkin kertoa teille, että valtuuskunta harjoitti hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, mukaan lukien myös EULEX. Haluaisin lyhyen alustukseni lopuksi mainita kaikki tärkeimmät osa-alueet nykyisessä toiminnassamme. Ensinnäkin terrorismin vastainen taistelu. Se että pidetään pidätettynä pitkiä aikoja, rajoitetaan perusoikeuksien nauttimista tai se, että on hyvin kyseenalaisia käytäntöjä, kuten haetaan diplomaattisia vakuuksia valtiosta, jossa on hyvin huono tausta ihmisoikeuksissa, niin tässä on joitakin asioita, joita minä tässä nyt peräänkuulutan. Totta kai on ollut paljon negatiivisempiakin seurauksia. On kidnappattu, salaisia pidätyksiä, niin kutsuttuja laajennettuja tutkinta kuulustelutekniikoita. Komitean valtuuskunta juuri palannut Liettuasta. Se kävi siellä paikoissa, joista on väitetty ollen myös salaisia cia pidätystiloja joitakin vuosia sitten. Tehän tiedätte, että tällaisia väitteitä oli hiljattain lehdistössäkin. Mikä myös on merkittävä huolenaihe on rankaisemattomuus. Se on ongelma, johon me olemme törmänneet komiteassa monissa maissa, mukaan lukien myös monen EU-valtiossa. Ei voi olla toistamatta liikaa sitä, että kidutuksen tai muun huonon kohtelun kieltämisen uskottavuus murentuu, jos viranomaiset eivät joudu vastuuseen omista teoistaan. Kolmas huolenaihe liittyy puolestaan pidätettyjen kohteluun, kun heitä kohdellaan muukalaislainsäädännön nojalla. Tämä on ollut aiheena monissa meidän vierailuissamme viime vuosien aikana. Komitea on täysin tietoinen näistä suurista vaikeuksista, joita monilla Euroopan valtioilla on, johtuen siitä, että on merkittäviä virtoja laittomia maahanmuuttajia. Näissä maissa totta kai on myös oikeus odottaa, että kansallisen yhteisön muut jäsenet auttavat heitä puuttumaan ongelmaan. Mutta mikään ei voi olla tekosyys niille kammottaville olosuhteille, joita komitea on nähnyt eri laitoksissa, joissa ihmisiä pidetään pidätettyinä muukalaislainsäädännön nojalla. Arvoisat parlamentin jäsenet, CPT haluaa kehittää synergiaa teidän alivaliokuntanne kanssa, kuten myös kaikkien muiden tähdellisten elinten kanssa Euroopan unionin institutionaalisissa puitteissa. Ja se haluaa haluttaa parempaa synergiaa kaikkien muidenkin elinten kanssa, kuten myös vapaiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Minä uskon, on paljonkin mahdollisuuksia harjoittaa yhteistyötä keskuudessamme, kun me käytämme vahvuuksiamme ja pätevyyksiämme. Ehkäpä tämä prosessi johtaisi viime kädessä siihen, että unioni liittyisi, kuten täällä mainittiinkin jo, siihen yleisopimukseen, joka on luonut CPTn. Ajatus on ollut esillä myös päätöslauselma, hyväksyttiin täällä parlamentissa 19. päivä toukokuuta. Tässä nyt tilanne tällä haavaa. Näin me toimimme ja me toivomme yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Kiitoksia paljon, herra Palma, tästä alustuksesta ja siitä, että haluatte tehdä yhteistyötä kanssamme ja muiden elinten kanssa, jotka voivat vaikuttaa muutokseen. Nyt haluaisin kääntyä rouva Sydhoffin puoleen. Hän on kidutuksen, kidutuksen uhrien kuntouttamisneuvostosta ja te olette ollut paljon tekemisissä kidutuksen uhrien kanssa ja olenkin havainnut keskusteltuani teidän kanssanne, että te saat saatte työnne kautta paljon tällaista arkaluonteista tietoa ja totta kai tämä tieto on sellaista, joka voi siis saattaa vastuuseen jotkut tietyt tahot, mutta teillä on tietysti omat vastuualueenne älä Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ystävät. Haluaisin aloittaa kiittämällä Euroopan parlamentin ihmisoikeusvaliokuntaa siitä, että saan tulla tänne puhumaan tänään. On suuri kunnia olla täällä ja edustaa kansainvälistä kuntoutuskeskusta kidutusuhreille. Olen myöskin erittäin iloinen siitä, että saan olla täällä herra Mauro Palman ohella, jonka työ on ratkaisevan tärkeää jotta voidaan estää kidutus yleensä ottaen ja että voidaan myöskin suojella pidätettyjä. Odotan todellakin keskusteluja ja sitä, että voimme arvioida niitä haasteita, joita on ja tarkastella roolia, joka eri sidosryhmillä on kansainvälisellä järjestöllä ja CPTllä ja Euroopan parlamentilla, jotta voidaan estää kidutus ja tukea uhreja me olemme ymmärtäneet, että meidät on kutsuttu tänään tänne, jotta kunnioittaisimme kesäkuun 26. joka on erityinen päivä. Se on YK on kansainvälinen uhrien tukemispäivä. Ja nyt voimme kunnioittaa kidutuksen uhreja ja myöskin pohtia, miten voisimme auttaa rakentamaan paremman tulevaisuuden, tulevaisuuden joka on vapaa kaikista tästä hirveimmästä ihmisoikeusloukkauksesta kirjoituksen kauhu, va, kauhut vaikuttavat ihmisiin kaikkialla maailmassa. Haluaisin nyt kertoa teille tarinan matkasta Intiaan, jotta voisin hiukan selventää tätä asiaa. Kun olin siellä, tapasin 12-vuotiaan pojan, kutsun häntä nyt Amitiksi, joka aivan hiljan oli pidätetty ja häntä oli kidutettu. Poliisit hakkasivat häntä, sitten pistivät hänet kattoon roikkumaan pää alaspäin ja paskasivat hänen jalkojaan metallinauhoilla. Tämä on aivan tavallinen käytäntö, kirjoituskäytäntö. Hän melkein kuoli. No mikä hänen rikoksensa? Hän oli, häntä oli syytetty, että hän oli varastanut iPodin ö, siltä perheeltä, jossa hänen äitinsä oli töissä. Ö, koska meidän ö, keskuksemme on Delhissä, hänet saatiin kyseiseen keskukseen ja nyt häntä sitten hoidetaan hänen fyysisiä ja henkisiä henkistä puoltaan. Mutta hän, totta kai hän muistaa kidutuksen loppuelämänsä, ja, mutta koska hän saa hoitoa ja tukea, hänellä on mahdollisuus ö, hänellä on mahdollisuus parempaan tulevaisuuden. Keskuksemme Delhissä on yksi 146 IRCT-keskuksesta maailmanlaajuisesti, joka tarjoaa fyysistä ja psyykkistä hoitoa kidutuksen uhreille joka vuosi. Autamme eli 100 000 kidutuksen uhria heidän elämänsä jälleenrakentamisessa. Meidän jäsenistä Euroopan unionilla äh, on kaikkein suurin, niin missään alueessa eurooppalaiset keskukset äh, muodostavat kolmanneksen meidän keskuksimmista. Bryssel ja Kööpenhamina ovat tarjonneet äh, kansainvälistä sihteeristöä yli 25 vuoden ajan. Ja te, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, teillä on ratkaiseva rooli tarjoamalla näkemystä vastuullisuutta ja demokraattista legitimiteettiä, joka on ratkaisevan tärkeä Euroopan unionille rooli, jota usein käytätte itse varmasti, kuten hiljaisessa päätöslauselmassa komission ja jäsenvaltioiden taholta, jonka tarkoituksella on lopettaa kaupankäynti kidutusvälineiden osalta EU:ssa. ssa välineet, kuten esimerkiksi EUn politiikan suuntaviivat ja kolmansien maiden suuntaviivat liittyen julman epäilyllisen halventavaan kohteluun, ovat asioita, joita pitäisi jatkuvasti käyttää ja joita myöskin tulisi soveltaa Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Yhteistyö EUn, EUn ja kansalaisyhteiskunnan välillä on myöskin ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan tämän työn menestyksestä läpiviennistä. Tämä vahvistui minulle aikaisemmin tässä kuussa, kun olin Libanonissa. Siellä oli erittäin myönteinen kokous e- Euroopan, EUn valtuuskunnan kanssa. No, joka tapauksessa kidutus ei ainoastaan kosketa kaukassa maissa asuvia, kuten kuulimme, vaan heitä on myöskin meidän keskuudessamme. Seuraavan kerran, kun kävelet kadulla, on hyvin todennäköistä, että ohitat kidutuksen uhrin. Yleinen selvityksemme toteaa, että 20-25 prosenttia siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista EU-ssa ovat kidutuksesta selviytyneitä. Seuraan kerran, kun kävelet pääkadulla missä tahansa eurooppalaisessa kaupungissa, katsele ympärillesi. Henkilö on voinut olla kidutuksen uhri seksuaalisen suuntautumisensa, uskonnollisen vakaumuksen tai, tai poliittisen kantansa takia. Hän on saattanut olla seksuaalisesti kidutettu. Ja ehkä lapsi, jonka ohitat, on, kuten Amit, on myöskin ollut kidutuksen uhri. Eurooppa usein unohtaa nämä henkilöt, kun se ei kykene toimimaan. Oikeus saada kuntoutusta on kirjattu kansainväliseen lainsäädäntöön, mutta liian usein rahoitusta kuntoutukseen ei ole saataville. Kidutuksen kivut jatkuvat myöskin vauraan unionimme rajojen sisäpuolella, koska rahoitusta ei ole lainsäädännön velvoitteiden täytäntöön Olen erittäin iloinen ja on ollut suuri kunnia, että Rova Hautala on kirjoittanut kirjeen Lady Ashtonille, jotta saadaan lisää tukea näille kuntoutuskeskuksille. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan, että liian harva jäsenvaltioita tukee tätä eri, erityistä tukea, jota tarvitaan kidutuksen uhreille. Kun ajatellaan rahoituksellisia haasteita, niin myöskin eh, kidutuksen uhrien tarpeet ovat sellaisia, että niitä ei usein oteta huomioon, kun ajatellaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Kun eh, vastaanottodirektiivi mainitsee nämä tarpeet, että ne täytyy identifioida henkilö, henkilö, henkilöltä, on tärkeää, että tämä tapahtuu mahdollisimman nopeasti turvapaikkaprosessissa, jotta voidaan varmistaa, että he saavat kuntouttavaa hoitoa ja tukea, jota he tarvitsevat ja joihin he ovat oikeutettuja. On tahra Euroopan maineille, että sen rajojen sisäpuolella kidutetut turvapaikanhakijat ovat pidätettyinä joskus hyvin pitkiäkin aikoja. Tämä käytäntö, jolla on suuri riski uudelle traumatisaatiolle henkilölle, joka on aikaisemmin ollut kidutuksen uhrina. Tästä syystä IRCT kääntyy teidän puoleenne arvot parlamentin jäsenet, jotta voidaan varmistaa, että tällaiset toimenpiteet loppuvat, jotta jäsenvaltiot saadaan vastuuseen niiden vastuistaan kidutuksen uhreille ja että voidaan katsoa, että kansalliset terveysjärjestelmät, jos mahdollista, tukevat näitä erityisiä palveluja uhreille, jotka keskus, keskuksemme ovat tarjonneet Chilestä Zimbabween viimeisen 25 vuoden ajan. Tämän lisäksi pyydämme teitä myöskin apua työssämme, kidutuksen vastaisessa työssä ja myöskin terrorismin vastaisissa toimissa. Tämä ehkä viime vuosina ollut mediassa niin tärkeä asia, mutta se on edelleen jatkuva ongelma, kuten viimeisin YK erityismandaatin tutkimus osoittaa. Ja myöskin herra Manfred no- Novak on ottanut tämän asian esille. Esimerkiksi salaisen pidättämisen tarkoitus on esimerkiksi peitellä kidutusta ja tarkoituksena on joko saada tietoa tai vaientaa ihmiset. Salaista pidätystä ei pitäisi käyttää EUn alueella. Me toivomme, että jäsenvaltiot myöskin tarttuvat tähän asiaan. No mitä sitten tulee IRCT, hen me emme tarjoa ainoastaan lääkinnällistä ja psykologista tukea, vaan jatkamme työtämme tarjoamalla ja edistämällä uhrien pääsyä oikeuslaitokseen ja myöskin taistelemme rankaisemattomuutta vastaan. Kaikki viittaukset kidutukseen on tutkittava. Tästä syystä me edistämme tutkimusdokumentaatiota, kun ajatellaan kidutusta, edenkin Istanbulin pöytäkirjaa. Tämä on tärkeä osa työtämme, koska tässä on tarkoitus saada oikeutta näille uhreille ja yhteisölle. Tämän lisäksi aiomme tarttua kidutukseen esimerkiksi Keski-Aasiassa ja myöskin konfliktialueella Afrikassa yksityishenkilöiden kidutus esimerkiksi, kun ajatellaan systemaattista raiskausta, kuten tiedätte, siitä on tullut sodankäynnin väline tämänhetkisissä konflikteissa ja nämä henkilöt tarvitsevat kipeästi apuamme. Me ö, haluamme jatkaa yhteistyötä EUn valtuuskuntien kanssa saadaksemme rahoituksellista tukea, jotta voimme tukea pienempiä IRCT-keskuksia niissä maissa, joissa tällaiset kauheudet tapahtuvat. Kolmanneksi me pyydämme apua teiltä jotta voidaan kidutusta ja sen syitä vastaan taistella, lähinnä köyhyyttä ja oikeusvaltioperiaatteen puuttumista. Amit Intiassa onneksi pääsi kidutuksesta eroon ja hän selvisi, mutta Egyptissä 26-vuotias Khaled Said ei ollut yhtä onnekas. Keskuksemme Kairossa ja monet median raportit osoittavat, että esimerkiksi Aleksandriassa Kaledia kidutettiin, hänen kasvonsa lyötiin marmoripöytä kohti ja hän, häntä ei voitu enää tunnistaa tämän jälkeen. Mutta kuitenkin on myöskin merkkejä toivosta. Kaledin murhan jälkeen 13 henkilöä keskuksestamme Kairossa uhmasi Egyptin lainsäädäntöä ja osallistui myöskin mielenosoitukseen Egyptissä. Ja tarkoituksen oli saada sisäministeri Habil Bel Adli vastuuseen Saidin kuolemasta. Melkein välittömästi mielenosoittajat ympäröitiin poliisin taholta. Heitä ahdisteltiin useita tunteja. Monia heitä, heistä lyötiin ja tönittiin ennen kuin he saivat lähteä. Mutta se tosiasia, että ihmiset toimivat raakutta vastaan on erittäin hieno merkki. Jäsenemme Egyptissä totesi, että tämä oli kaikkein suurin mielenosoitus poliisiin väkivaltaa vastaan Egyptissä mies muistiin. Nämä kansalaisjärjestöt ja kansalaiset maailmanlaajuisesti tarvitsevat teidän tukeanne, arvoisat parlamentin jäsenet, jotta ihmisoikeuksia voidaan edistää kaikkialla maailmassa. Toivon, että tämä 26. kesäkuuta, tämä muistopäivä täällä parlamentissa ja ne, jotka seuraavien päivien aikana tapahtuvat kaikkialla maailmassa ja kaikki keskuksemme. Haluamme, että tämä päivämäärä muistuttaa meitä meidän velvollisuudestamme tukea uhreja ja tehdä työtä sellaisen maailman eteen, jossa ei olisi kidutusta. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia paljon, rouva Sydhoff toivomme todella, että Euroopan neuvosto todellakin kiinnittää huomiota tämän keskuksen toiminnan rahoittamiseen. Haluan tehdä joitakin lyhyitä huomioita, huomautuksia ennen kuin annan puheenvuoroita muille jäsenille. Me olemme keskustelleet parlamentissa tulevasta vihreästä kirjasta, joka koskisi pidättämistä. Ja on hyvä, että EUsta on tulossa aktiivinen toimija, kun puhutaan pidätettyjen henkilöiden oikeuksista ja kysymyksistä, joita liittyvät pidätykseen. Ja tällainen vihreä kirja komissiolta on hyvä merkki. En tiedä tarkasta aikataulusta. Sitten toinen huomautukseni liittyy siihen, mainittiin, että herra Novak johti tutkimuksia salaisista pidätyskeskuksista. Halusimme saada hänetkin paikalle tänään, mutta hän on vielä kiireisempi kuin te, joten oli vaikea, oli mahdotonta tänään saada häntä tänne, mutta me yritämme saada hänet toisessa yhteydessä keskustelemaan näistä salaisista pidätyskeskuksista. Meistä tämä, tänään olisi ollut hyvä päivä, koska YK on ihmisoikeus komitea on keskustellut tästä kertomuksesta äskettäin. Oli kiinnostavaa kuulla herra Palman esityksestä, että melkein kaikki Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat valmiita poistamaan tämän luot- salassapitovelvollisuuden niissä tutkimuksissa, joita te johdatte. Ja tämä koskee myös Venäjän tilannetta meidän täytyy jatkaa tämänkin asian parissa työtämme. Lisäksi mainittiin, että EU Edustustot tulevat myös ottamaan kantaa näihin kysymyksiin eh, siitä, miten EU-edustustot ulkomailla käsittelevät näitä asioita ja erityisesti tulemme puuttumaan kidutusasiaan. Nyt käymme keskusteluun ja sitten annan tässä vaiheessa ensin komission edustajalle herra Belmanille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yes. Good afternoon. Hyvää iltapäivää komission puolelta haluaisin kovasti kiittää herra Palmaa ja rova Zydovia heidän esityksistään. As you know, the commission has... Komissio on tehnyt jo pitkään yhteistyötä molempien tahojen kanssa. Muutama sananen vain yhteistyöstämme. näiden kuntoutuskeskusten kanssa eri puolilla maailmaa. E, me olemme kehitysohjelmissa tukeneet jo muutaman vuoden ajan aika suurillakin summilla järjestöjen keskuksia. Olemme kyllä tietoisia ongelmista, joita keskuksella on Euroopan unionissa. Me olemme paneutuneet asiaan, käyneet keskusteluja ja, ja toteasin näistä keskusteluista sen verran, että todella niitä käydään. Toivottavasti lopputulos on myönteinen. Kiitos. Thank you for the commission for this. Kiitos komissiolle tästä. Mrs. Gomez. Thank you. Uh, I'd like to... Kiitos. Haluaisin kiittää kumpakin puhujaa näistä esityksistä ja todellakin uskon, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia tässä alivaliokunnassa. Mutta kuten puheenjohtaja Rova Hautala totesi, niin emme voi erottaa tätä siitä, että mitä tapahtuu EU:ssa ja mikä on muiden valiokuntien kompetenssin alaisen LIBE-valiokunnan, kun ajatellaan tätä turvapaikka-asiaa. Ja totta kai meidän täytyy olla uskottavia, jotta voimme edistää kidutuksen poistamista. Ja tämä tietysti edellyttää sen, että me kiinnitämme huomiota myöskin siihen, mitä tapahtuu omissa maissamme. Minä tulen maasta, Portugalista, joka äh, on Amnesty Internationalin viimeisimmässä raportissa mukana, koska siellä on ollut kaksi tapausta, missä rikospoliisi saadakseen tunnustuksia aivan tavanomaisissa rikostapauksissa käytti kidutusta joidenkin epäiltyjen kohdalla. Ja jotkin näistä tapauksista ikävä kyllä ovat nyt, tai onneksi ovat nyt oikeudessa – mutta tämä liittyy myöskin tähän rankaisemattomuuskysymykseen. No sitten eh, kysymys, jonka herra Palma tässä otti esille, joka on tärkein prioriteetti, tai yksi kolmesta tärkeimmästä prioriteetista. Kyseessä oli se, että miten paljon kidutusta käytetään terrorismin vastaisessa taistelussa. Tämän täytyy edelleenkin olla parlamentin keskustelun ytimessä, koska tämä tilanne vain jatkuu. Tämä YK erityistutkimus, jonka herra Fed Novak toteutti. Toivottavasti saamme hänet tänne mahdollisimman pian. Ehkä voisimme olla hiukan aktiivisempia saadaksemme tästä salaisesta pidättämisestä tietoa. Ehkä voisitte saada lisää tietoa tässä mielessä, mutta meidän täytyy myöskin olla aktiivisempia. Meillä on parlamentissa no, väliaikainen valiokunta liittyen lentoihin – mutta tämä tosiaankin on ongelma myöskin jäsenvaltioissamme, niin kuin esimerkiksi Liettua ja myöskin Romaniassa, Puolassa, ehkä muissakin jäsenvaltioissa. En sulje pois sitä, että se voisi tapahtua omassa maassani. Ikävä kyllä. Ja sitä todellakin tapahtuu monissa maissa, joiden kanssa meillä on tärkeät suhteet. Esimerkiksi Marokko, Libya, Syyria – kaikki ovat tällaisia maissa, jossa kidutus kiellettiin erityisen ohjelman kautta, mutta ehkä te puheenjohtaja voisitte kirjoittaa kollegoille jotka tapasimme ehkä komissionkin suuntaan, jos he voisivat auttaa meitä, jotta voitaisiin identifioida kaikki ne paikat, joissa salaista pidättämistä on tapahtunut aikaisemman hallituksen alla, paitsi jos ne on lopetettu. Tämä voisi ehkä kantaa hedelmää, mutta haluaisin tässä vielä puhua erästä toisesta häiritsevästä asiasta. Ja tuen kaikkea, mitä voimme tehdä EHDRn kautta ja näiden keskusten avulla, jotka tarjoavat apua kidutuksen uhreille. Aivan hiljattain kävimme yhdessä tällaisessa keskuksessa Kampalassa. Monet meistä olivat Kampalassa. ECC raportin myötä. Tämä on yksi EUn rahoittama keskus ja olin todellakin hämmästynyt niistä asioista, joita monet puhujat kertoivat meille, perustuen tällaiseen tutkimukseen, joka oli tehty kolmessa maassa, Ugandassa, Keniassa ja Etiopiassa. Kidutustapaukset olivat kasvaneet dramaattisesti aina silloin, kun näissä maissa oli vaalit. Mielestäni tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon ja johon täytyy myöskin äh, Catherine Ashtonin korkean edustajan täytyisi äh, kiinnittää huomiota, koska tämä selkeästi osoittaa, että kidutusta käytetään äh, joidenkin hallitusten taholta, joiden tarkoituksena on häiritä vastustajia. Ja eikö ole melko perus, että me, jotka olemme mukana tässä ja yritämme edistää demokratiaa ja vaaleja, mutta loppujen lopuksi edistämme myöskin kidutusta, jos me jätämme huomiota tämän tietyn asian. Kiitoksia Rouva Gomez. Meidän täytyy siis olla tarkkana myös vaalia, vaalien alla. Eli on tällaisia ikään kuin kidutuspiikkejä ennen vaaleja. En tiedä, voivatko vieraamme äm, kiistää tai vahvistaa tämän tiedon, mutta terrorismin vastainen Taistelu on myös yksi alue, jossa täytyy olla tarkkana, mutta ehkä myös tällainen kidutuspiikki syntyy silloin, kun vaalit lähestyvät. Sitten Barbara Lohbiler. Yeah, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia alustuksista. Mielestäni alivaliokuntamme käsittelee ihmisoikeuksia ulkotoimissa. On hyvä, että CPTstä on edustaja tiedetä, mitä tapahtuu sisäpuolella, jos ajatellaan ulkotoimia. Voidaan se tavallaan nähdä menestystarinanakin, että me ollaan hyväksyneet suuntaviivat EU-ssa kirjoituksen määrittelemiseksi. Meillä on aika paljon välineitäkin. Meillä on Kööpenhaminan kriteerit. Se on aika menestyksellistä, kun ajatellaan Turkkia esimerkiksi, ainakin paperilla se on menestys. Lyhyessä ajassa päästy eroon sotiladiktatuurista, ja siellä on tietty politiikka hyväksytty, kirjoitusta ei siedetä, nolla toleranssi ainakin paperilla. Totta kai tapauksia vielä paljon, mutta se ei ole mikään systemaattinen keino harjoittaa politiikkaa, eli jotain on saavutettu. Toisaalta, kun me mietimme, että monissa maissa, jossa jopa kirustuksen uudet ovat nyt hallituksessa, aikaisemmin olivat oppositiossa, osa ehkä sisällissotaa maassa, niin moni hallitus kuitenkin edelleen haluaa käyttää kidutusta keinona luoda pelkoa, tuhota poliittisten johtajien persoonallisuus oppositiossa. Jos katsotaan koko maailmaa, niin me ollaan vielä edes päässeet puolen välin saavutuksissa. Kun Saksasta nyt tulen, niin miten Euroopassa ja minunkin maassani, kun ajatellaan natsitaustaakin, niin oli historiallisesti sovittu, että ei ole mitään syytä harjoittaa kirjoitusta. Mutta kun terrorismia torjuttiin, niin pahimpina aikoina jopa kirjoituksen ehdoton kielto oli lähes kyseenalaistettu. Ei niin, että kirjoitusta haluttaisiin uudelleen ottaa käyttöön, vaan yksityiskohtaiset mietittiin missä nimenomaisissa olosuhteissa voitaisiin sallia poikkeuksia. Minun mielestäni tämä on ainakin nyt loppunut julkisessa keskustelussa. Kuitenkin on siis mahdollista, että voitaisiin tehdä vaikka väitös tämmöisestä, jos oikeustiedettä nyt tutkii, niin että milloin Oikeudellisesti ottaen voidaan ajatella poikkeuksia hyvin rausarikoksissa tai silloin, kun niin kutsutte terroristeja kuulustellaan. valtiot voivat jopa heikentää kirjoituksen ehdotonta kieltoa, mutta meidän pitäisi siihen kyllä keskittyä. Eikä se kuulu pelkästään meidän valiokunnallemme, kun me käsittelemme noista ulkosuhteita, mutta muissakin valiokunnissa. Esimerkiksi aamupäivällä AFETissa meillä oli mietintö liittyen sopimukseen Libyan ja EU välillä, kuten totesitte, niin CPT 20 vuoden aikana on osoittanut, että kyllä se kuuluu Euroopan valtioillekin. Jos tilanteet joutuvat, tila, ihmiset joutuvat tilanteeseen, josta toinen maa sanoo, että emme enää noudatakaan Geneven yleissopimusta, emme ole allekirjoittanut kirjoituksen kieltävää yleissopimusta, niin miten sanoisin, niin vastuu jää asianomaiselle maalle, joka lähettää. Eli synergiaa tuossa todellakin tarvitaan CPTn kanssa, kuten myös Liben kanssa. Mainitsitte nimenomaisesti sen, että ei ole mitään edistystä saavutettu siinä, miten voitaisiin estää nämä diplomaattiset takuut. Ehkä siihen on hyvä tarttua. Nämä takuut ovat ensimmäinen vaihe kyllä, on huomattu, että se on jopa dokumentoitu, että teidän maassanne on paljon kidutusta. Mutta sitten allekirjoitetaan sopimus teidän hallituksenne kanssa, että kun palautamme viisi henkilöä teille, niin heitä kidutetaan, mutta olkaapa ystävällisiä, älkääpä kiduttakaa heitä. on aika hassua. Jos ajatellaan itse sisältöä, niin ei se ole kovin vakavaa politiikkaa se, tietääkseni. Tähän ei ole puututtu. Ja voitaisiin katsoa, mitä me täällä voisimme tehdä ottaakseen No kaikki muut onkin tullut esille. Kiitoksia paljon rouva Lohpiiler ja kiitokset tästä ehdotuksesta. Sitten herra Kasak, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Госпожо председател, уважаеми колеги, аз също се присъединявам към поздравленията към нашите... Kiitoksia kollegat. Minäkin haluan tässä kiittää herra Palmaa ja Rova Sytkopia näistä erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Ja myöskin siitä, että tässä otettiin esille tämä 26. päivä kesäkuuta. Ja ikävä kyllähän tämä kidutus on hyvin laajalle levinnyt ongelma vielä – olen samaa mieltä Rova Hautalan herra Gomesin kanssa siitä, että kun puhutaan kidutuksesta, en tiedä, onko tämä nyt ainoastaan ongelma, joka on EUn sisällä tai ulkopuolella, vaan tämä koskettaa koko maailmaa. Joka paikassa on tämänkaltaisia tapauksia. Kiinnitin erityisesti huomiota tämän komitean missioihin, jotka on läpikäyty eri puolilla Eurooppaa, etenkin Itä-Euroopan maissa. Ja tietysti tämä väärin käy, tai se, että henkilöitä, lähinnä turvapaikanhakijoita tässä käytän hyväksi, niin tämähän on asia, jota on käsitelty jo paljon täällä alivaliokunnassa – Tämä liittyy ihmisoikeuksiin ja myöskin turvallisuustekijöihin. Ja tässä on hyvin ö, hieno raja, kun ajatellaan näitä kahta asiaa. On hyvin vaikea määritellä tätä kyseistä rajaa. Ja teillä oli myöskin vierailu Bulgariaan. Ja siellä Bulgariassahan oli hiljattain kansalaisjärjestöjen pitämä mielenosoitus, joka liittyi tähän turvallisuuden puutteeseen ja näihin väärinkäytöksiin – Muutama vuosi sitten kävin myöskin Tanskassa. Tarkoituksena oli katsoa, että miten siellä kohdellaan laittomia maahanmuuttajia. Totta kai sielläkin oli hyvin paljon näitä väärinkäytöksiä. Heitä kohdeltiin huonosti ja, ja tämä johti sitten psyykkisiin traumoihin. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä asioita – Ja haluaisin ottaa vielä erään toisen asian esille. Kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa, joita EU on tehnyt kolmansien, muiden, kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi kauppaan liittyvät sopimukset, niissä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kunnioitetaanko ihmisoikeuksia vai ei. On sellaisia instansseja, joissa edelleenkin ihmisoikeuksia ei noudateta. Esimerkiksi Sri Lankassa, Kolumbiassa pitäisi olla riittävästi vakuuksia sille, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Ja tällaiset raportit ovat erittäin hyviä tätä asiaa, kun edistetään. Kiitos. Thank you, Vice Chair Kazak. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Kazak. En saanut selvää. David Martin tietenkin puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Um, again, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vieraitamme erittäin kiinnostavista ja merkittävistä alustuksista, mutta se, mihin herra Palma viittasi, on asia, johon meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota ja siihen myös aikaisemmat puhujat viittasivat. Meidän pitäisi tällaisena yhteisönä äh, muistaa se, että jos me haluamme puhua tällaisena moraalisena auktoriteettina, niin meidän täytyy hoitaa ensin oma tonttimme kuntoon. Monet eurooppalaiset olivat hyvin järkyttyneitä siitä, kun kuultiin näistä salaisista pidätyksistä ja näistä lennätyksistä, mutta mutta ne, jotka uskovat, että turvallisuus ja kidutus ovat kysymyksiä, jotka on jo saatu kuntoon, niin siellä on vielä paljon tehtävää ja myös Euroopan sisällä on väärinkäytöksiä. Meidän pitäisi myös tutkia eurooppalaista lainsäädäntöä niin, ettei kansallisella tasolla lainsäädännössä olisi jonkinlaisia porsaanreikiä, jotka mahdollistavat tällaisen ö, huonon kohtelun. Olemme viime aikoina myös kuulleet kidutustapauksista minun omassa jäsenmaassani. Ö, kidutusta ei myönnetä, mutta Pohjois-Irlannissa. Sitä on kuitenkin käytetty salaisessa, salaisessa palvelu, äh, salaisen palvelun puolella ja salaisissa operaatioissa. Meidän täytyy siis sekä oman yhteisömme sisällä olla tarkkana tästä moraalikysymyksestä silloin, kun lähdemme tuomitsemaan muita. Ja todellakin kiinnittää huomiota siihen, kirjoituksen, jota omalta alueeltamme löytyy, mutta haluaisin kuitenkin tämän, työ, tämän valiokunnan kannalta tuoda esille joitakin seikkoja. Mehän olemme aloittaneet työn jo monilla saroilla, mutta meidän täytyisi myös tähän viime viikon, viikon päätöslauselmaan kiinnittää huomiota. Silloin hyväksyttiin tämä kirjoitusvälineiden kauppaan liittyvä päätöslauselma. Ja tapauksissa, joissa on ollut näitä tapauksia, me emme saada saa kuitenkaan tietoja näistä kysymyksistä. Kidutusvälineiden lista, jotka ovat kiellettyjä, on olemassa, mutta se on hyvin lyhyt. Monet kidutuksessa käytävät laitteet ovat sellaisia, tai välineet ovat sellaisia, että ne on kyllä kielletty, mutta niitä liikkuu. Ja kun ajatellaan ulkosuhde palvelua, meidän täytyisi myös varmistaa se, että tämän kidutuksen uhrien kuntouttamiseen tähtävä keskus voi jatkaa toimintaansa. Meidän täytyy siis kiinnittää huomiota sen rahoitukseen ja meidän täytyy antaa tai muistaa se, että kun on tapauksia, joissa on epäilyksiä kidutuksesta, niin näihin paikkoihin pitäisi saada mahdollisuus päästä käymään. Me tarvitsemme lisää keskustelua aiheesta ja meidän pitää varmistaa se, että kun me käymme kauppaneuvotteluja, myös tämä kidutuskysymys otetaan sielläkin esille, että se on osana tuota pakettia. Sitten nämä vaalitarkkailu tehtävät, niissäkin meidän täytyisi kiinnittää huomiota mm, siihen, että kuten sanottiin vaalien alla, kidutus saattaa lisääntyä ja, ja on selvää, että tarkkailu, puolueettomien tarkkailijoiden tehtävä on tärkeä. Ja jos todellakin on totta, että vaalien alla kidutus lisääntyy, niin meidän täytyisi olla erityisen tarkkoina. Kiitoksia. On hieman valitettavaa, että Ruoa ei ole institutionaalisesti edustettuna tässä kysymyksessä. Mutta sitten vielä tähän viime viikon äänestykseen kidutusvälineiden kaupasta olin hyvin tyytyväinen, kun huomasin, että herra Moreira, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja, oli erittäin kiinnostunut yhteistyön jatkamisesta – tämän alivaliokunnan kanssa. Ja te, herra Martin, olette todella, todella tärkeä linkki, koska olette molemmissa valiokunnissa jäseninä. Ja herra Kazak, aivan. Ja niin, myös herra Kazak. Tämähän on Andre Kiina myös. Tämähän on loistavaa. No, nyt jatketaan. Puhujalista on käyty jo läpi, mutta olen varma, että vieraamme haluavat vielä käyttää puheenvuoron tämän keskustelun päätteeksi. Ja tämä keskustelu tulee varmasti vielä jatkumaan. Well, thank you very... Aluksi kovasti kiitoksia huomioistanne. Haluaisin aloittaa siitä, mitä täällä jo todettiinkin, että meillä on hyvät välineet, mutta meidän täytyy käyttää niitä. Tämä onkin toinen juttu jo. Usein meillä on hyvät välineet, perusoikeuskirja, Lissabonin sopimuksen jälkeen olemme saaneet lisävälineitä, mutta niitä täytyy myös käyttää. Usein me välitämme aika huonoja viestejä ihmisille, jotka paikan päällä tekevät työtä. Esimerkiksi niiden kammottavien tapahtumien viisi, kuusi, seitsemän vuotta sitten terrorismin torjunnassa. Me lähes kaikki, kaikki valtiot mukaan lukien, myös EU-valtiot, hyväksyvät uutta lainsäädäntöä liittyen turvallisuuteen. Totta kai heidän velvollisuutenaan oli hyväksyä myös uutta lainsäädäntöä. Mutta siellä myös pidennettiin pidätysaikaa siitä, kun ihminen pidätetään ja sitten häntä syytetään. Eli tämä jakso siitä, kun hänet pidätetään siihen asti, kun hän saa syytteen rikoksestaan. Tämä kaikkein vähiten läpinäkyvä jakso. Mikä on viesti, joka tästä lähtee? Jos me haluamme olla tuloksellisempia, me tarvitsemme mukaan vähemmän äh, läpinäkyvyyttä, ikään kuin täytyy pidätysaikaa pidentää. Siis siitä hetkestä, kun hänen, hän virallisesti saa syytteen. Viesti on se, että on vähemmän läpinäkyvyyttä ja se olisi mukaan tuloksellisempaa. Ja se on huono viesti se, Toiseksi moni viranomainenkin, joka on saanut syytteen rikoksista, muun muassa huonosta kohtelusta, jota kun on tehnyt, niin usein he saavat jopa ylennyksen. Enkä minä nyt puhu pelkästään automaattisesta ylennyksestä parin kolmen vuoden välein. On tavallaan oletussyyttömyydestä. Silloin voidaan myös ylentää, mutta tämä on harkinnanvaraista ylentämistä. minkälainen viesti tästä sitten lähtee? Jos nimenomaan ne henkilöt ylennetään, jotka ovat tutkinnan alaisia, kohdeltuvan huonosti pidätettyjä. Pitäisi olla siis hyvin varovainen. Kun tällaisia viestejä lähtee kirjoitukseen liittyen, ne välillisesti myös liittyvät siihen, jotka tekevät työtä paikan päällä. Täällä tuli esille usein otteisen vaalit. Onko huonoa kohtelua, kidutusta vaalien alla ja niiden yhteydessä? Ei niinkään EU-ssa, mutta eurooppalaisissa puitteissa oli tällaisia tapauksia. Muistan, että vaalit Armeniassa kolmisen vuotta sitten – Silloin oli kyse aivan sellaisesta tapauksesta. Edelleen me puhumme Armenian viranomaisten kanssa ja olemme tutkineet sitä. Mutta EU:ssa on, on useita väitteitä huonosta kohtelusta, ei niinkään vaalien yhteydessä, vaan kansainvälisten huippukokousten yhteydessä, kun kuvailla poliisin käyttäytymistä jossakin tapauksissa – ainakin miten syyttäjät ovat kuvalleet, ei kansalaisjärjestöt, vaan syyttäjät, niin jostakin tapauksista on kuvailuja, joita voitaisiin asianmukaisesti sanoa kuva- kidutukseksi. Haluaisin vain ottaa eli näisiä näkökohtia. Mainitsitte myös diplomaattiset vakuut vakuudet. Manfred Novak ymmärtääkseni tulee tänne ja hänellä on selkeä kanta tähän. Meillä on pyrkimystä laatia yhteisymmärryspöytäkirja, muistio jonkin maan kanssa tai paikan kanssa, joka on tunnetusti sellainen, missä kirjoitus on yksi vaihtoehto. Me näin vahvistamme vain kirjoituskäytäntöä tuossa maassa. Kuten jo totesitte, niin sanotaan tavallaan, että emme väitä, että kirjoitatte, mutta pyydämme vain, että näitä henkilöitä ette kirjoittaisi, kun teille lähetämme heidät. Eli lopuksi on erittäin tärkeää, että meillä on suoraa toimintaa kirjoituksen torjunnassa ja niin, että on syytä toimia näissä tapauksissa. Meidän täytyy myös välttää sellainen viestin lähettäminen, joka liittyy muuhun toimintaan parlamentissa, joka implisiittisesti, välillisesti voisi jopa tukea näitä käytäntöjä. Kiitos. Thank you so much for... Kiitoksia paljon näistä loppuhuomautuksista. Ja nyt Rouva Sydhoff. Thank you very... Haluan kiittää teitä oikein paljon tästä äärimmäisen kiinnostavasta mielipiteiden vaihdosta tässä huoneessa. Voin vahvistaa, että meidän kollegamme totesivat, että kun on kansainvälisiä huippukokouksia ja hallituksen täytyy siivota nämä vaalit, niin tietysti kidutus on vallankäyttöä joka tapauksessa. Ja sitten haluaisin kiittää teitä siitä, että varsinkin Loppiller tässä totesi, että kun muistetaan, miten heikkoa jää on ja mitä viime vuosina on tapahtunut, me olemme olleet mukana arvioimassa guantanamo vankion, vankien tilannetta. Guantanamo on lisännyt kidutusta maailmassa. Olen melko varma siitä, että jos Yhdysvallat voivat tehdä niin, niin mekin voimme. Se, mitä otitte esille, niin tässä liikutaan hyvin heikoilla jäällä, kun ajatellaan myöskin moraalia. Jos Eurooppa on puhdas tässä mielessä, niin me voimme sitten myöskin vaikuttaa muihin, mutta jos näin ei ole, niin emme voi toimia tässä kidutusta vastaan niin kuin pitäisi, joten viesti on erittäin tärkeä. No sitten kolmas asia, jonka haluan sanoa, on se, mitä puheenjohtaja tässä totesi. Meidän keskuksemme tarjoaa lääkäreitä, vapaaehtoisia asianajajia, jotka työskentelevät näiden kidutuksen uhrien kanssa, jotka doku- dokumentoivat näistä tapauksista ja puhuvat heidän kanssaan. Heillä on paljon tietoa, joita he eivät halua laajasti levittää, mutta jos on luottamusta, niin sitä saadaan aikaiseksi ja paljon on tietoa, mutta he eivät halua kirjoittaa mitään raportteja, koska he myöskin riskeerävät oman elämänsä tehdessä näin, joten tämä liittyy uhreihin ja heihin, mutta monet ovat myöskin, monet uhrit ovat myöskin uhrannut elämänsä auttaakseen muita kidutuksen uhreja. Mainitsin tässä pari nimeä, jotka ovat tässä edustajia, esimerkiksi Nelson Mandela ja myöskin Michelle Bachelet, aikaisempi Chilen presidentti. Häntä kidutettiin ja myöskin hänen isänsä kuoli kidutuksen uhrina, joten on olemassa tulevaisuutta näille ihmisille. Tarkoituksena on muistuttaa meitä, että kuntoutus on mahdollista. Ihmiset voivat jatkaa elämänsä. Ja teidän keskustelunne täällä on ollut erittäin hyödyllistä meille, joten kiitos oikein paljon. Thank you, Mrs. Sydhoff. Kiitoksia, rouva Sydhoff. Nyt huomasin, että komissiokin haluaa lisätä jotakin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää parlamentin jäseniä, jotka ovat antaneet meille hyviä neuvoja. Kiitokset myös panelistin puhe- puhujille. Kiitokset rouva Lockbeelerille siitä, että hän muistutti siitä, että meillä on todellakin useita mm, työkaluja käytettävänä, kun me taistelemme kidutusta vastaan, kun haluamme torjua kidutusta. Ja kidutus on yksi niistä aiheista, jotka, jonka otamme useimmiten esille silloin, kun käymme vuoropuheluja ihmisoikeuksista. Ja kun kävimme tällaista vuoropuhelua Pakistanin kanssa, Pakistan ilmoitti, että se tulee ratifioimaan tämän yleissopimuksen EUn kanssa. Ja nyt näin tapahtuikin viimeisessä huippukokouksessa Brysselissä. Mutta Tämä kysymys on tietenkin esityslistalla koko ajan. Sitten muitakin välineitä. Kauppa on niistä yksi. Ja kuuntelimme tarkkaan viime viikolla Euroopan parlamentin viestiä, kun käsiteltiin kidutusvälineiden kauppaa. Ja tämä on tärkeä kauppaa säätelevä asetus mutta me käymme keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa silloin, kun tämän asetuksen täytäntöönpanosta on kyse. Ja sitten tärkeä väline on myös alueellisten mekanismien tukeminen. Ja me tuemme myös Euroopan neuvoston toimia. Ja Afrikan unioni on yksi foorumi, jossa toimimme. Joka vuosihan annetaan julkilausuma kidutuksesta Afrikan unionin sen puitteissa. Ja 26. päivä tulee myös tällainen julkilausuma ja se on tärkeä viesti sekä Afrikalle että EUlle kidutuksen torjunnan alalla. Lisäksi kansalaisyhteiskunnan toimista on myös tullut aloitteita ja suosituksia, jotka koskevat tätä asiaa. Lisäksi viimeisenä asiana herra Martin ja rouva Lockfiller, tämä ulkoinen ja sisäinen johdonmukaisuus. Meillä on tärkeitä suuntaviivoja silloin, kun me teemme, kun me olemme, teemme näitä tärkeitä toimia sekä sisäisesti että ulkoisesti. Kuten herra Martinkin sanoi, niin meillä on tehokkaita välineitä. Me pyrimme myös käymään näissä eh, keskuksissa ja toimimme tällä tavalla erilaisten mekanismien kautta kansainvälisellä alalla. Kiitoksia komissiolle näistä tärkeistä sanoista huomasin, että valitettavasti emme pääse tästä aiheesta eroon. Vielä pitkään aikaa meidän täytyy tehdä tiiviisti yhteistyötä, jotta voimme saada kidutuksen loppumaan. Ja meidän täytyy varmaan vielä parantaa välineitämme, jotta voimme tehdä tehokkaampaa yhteistyötä. Kiitokset herra Palmalle ja rouva Sydhoffille. Ja nyt tulemme esityslistassa kohtaan neljä. Siinä on kyse Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka koskee ihmisoikeuksia sekä sosiaalisia ympäristönormia kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Ja kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Se on siis vastaava valiokunta ja täällä sitten lausunnon valmistelija on herra Maatsin. Haluaisin muistuttaa teitä, että Inta-valiokunta on päättänyt äänestää ainoastaan tästä, tai siis äänestää vasta 25.26. lokakuuta tästä mietinnöstä, joten meillä on kyllä vielä aikaa. Mutta tässä vaiheessa annamme puheenvuoron noin kymmeneksi minuutiksi lausunnon valmistelijalle. Hän voi kertoa meille näkemyksensä näistä tarkistuksista. Tämä aihe on hyvin tärkeä. Meillä on noin 40 tarkistusta, jotka on siihen jätetty, ja nyt haluaisin antaa valmistelijalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll try and be quick. Kiitoksia. Pyritään hoitamaan se alle 10 minuutissa. Aika rientää. Kiitos kollegoille hyvistä tarkistuksista. Lähes poikkeuksetta sitä tiukentavat ja vahvistavat. Kiitos siitä. Paitsi, että siellä on pikkuinen joukko 18, 19, tarkistukset, niin voin muut hyväksyä. Ja mainitsemani niin 36 ei kyse periaatteesta, siinä puhutaan globaali Eurooppa tiedonannon korjaamisesta puhutaan, tarkistamisesta, sitä on tarkistettu jo 20-20 prosenttia myötä, se on kuulemismenettelyssä. Ei siitä mitään sanoa, tässä 39 mainitsee EUn edustajia, jotka jakavat tietoa elinkeinoelämän kanssa. Ei siinä mitään ongelmaa, mutta miksi elinkeinoelämä pitää tähän ottaa erityisesti. Jopa neljä, joita vastustan, ovat periaatteessa hyväksyttävissä aikataulusta, kuten totesittekin. Inta on lykännyt keskusteluja, niinpä voimme järjestää äänestyksen 5. lokakuuta, ja se minä FET-valiokunta siis näin, ja se nyt saavat enemmän aikaa. Inta käy ensin keskustelun, ei kun keskustelu oli eilen Intassa, mutta teksti perustuva tek, teksti tulee 8. syyskuuta. Ehkä me voimme sitten miettiä tarkistuksista ennen ja sen jälkeen miettiä kompromisseja keskustelun jälkeen. Vaikkakaan en vastusta moniakaan tarkistuksia, emme voi kaikkia kuitenkaan ottaa mukaan lausuntoon, koska moni on mennyt päällekkäin muun kanssa. Yksi ongelma tässä tarkistusten kanssa on, en, en ketään pakota mihinkään, jokainen tekee päätöksensä, mutta mielestäni tämä oli meidän alivalikuntamme tarkistus, tar, siis lausunto, siis työllisyysvaliokunnasta on yksi, Hauetin nimellä ympäristövaliokunnasta ja kehitysvaliokunnasta tulee mielestäni, jotta halutaan vaikutusta, niin pitäisi keskittyä yksinomaan ihmisoikeuksiin, eikä niinkin työllisyysoikeuksiin, ympäristöoikeuksiin tai muihin oikeuksiin. Jos näin teemme, niin siellä on aika joukko tarkistuksia, 15, 35, 37, Vergeeltä 31.43 Mikoslavikilta, joka Korea saa viettänyt viikonlopun, enkä nimeäkään osaa sanoa. 22, äh, 38, äh, kaikki ovat tarkistuksia, joiden äänest, puolesta äänestää. Sinällään hyviä tarkistuksia, mutta eivät ihan tarkkaan liity kyllä ihmisoikeuksien valiokunta päättäköön, käsitelläänkö lausunnossa pelkästään ihmisoikeuksia vai laajempia juttuja. Siinä oikeastaan kaikki tarkistuksista puheenjohtaja. Kiitos, että jäsenet haluavat ei pelkästään tukea vetomustani ihmisoikeuksien arvioimiseksi. Kauppaneuvottelussa haluavat myös vahvistaa verotetomusta. Olen kiitollinen, että haluavat myös seurantaa tiukemmaksi kuin mitä olen halunnutkaan itse. Tarkistusten suunta on oikea. Toivottavasti voimme keskittyä enemmän ihmisoikeuksiin eikä muihin asioihin, mutta se on jäsenten asia päättää siitä. Kuitenkin minä pyrin to- todennäköisesti puolisen kompromissia voidaan näistä laatia. On hyvin vaikea kuun, kuulla herra Martinia. Voisitteko olla siis hiljaa? the Siis 20. 8.9. syyskuuta palataan asiaan. Teen kompromisseja puolisen tusina. Katsotaan, löytyisikö tästä yksimielisyys. So thank you. Kiitoksia paljon valmistelija antoi meille siis joitakin strategisia valintoja, joita voimme noudattaa. Nyt meidän täytyy sitten katsoa, miten voimme laajentaa tätä ihmisoikeusnäkökulmaa tämän valiokunnan osalta. Ehkä yritän ottaa esille joitakin kysymyksiä ihmisoikeuksien käsitteen kannalta. En usko, että tässä on mitään ongelmia laajentaa, mutta ehkä nimenomaan toimivaltuuksien jako on pikemminkin tässä talossa ongelma. Ja ehkä myös herra Howitt voi tästä puhua enemmän. Ja nyt herra Mikol Slavik voi nyt käyttää puheenvuoron. Hänen nimensä ei ole niin vaikea loppujen lopuksi. If you... Kiitoksia puheenjohtaja, jos te voitte sen sanoa, niin myöskin arvoisa kollegani sen kykenee tekemään. Min, minulle, minua on kutsuttu jo myöskin Miloseviciksi ja sehän ei pidä paikkaansa, joten tästä syystä vastustan niin tätä väärää lausum, lausumaa. No niin, kiitoksia. Haluaisin tässä nyt kertoa, että olen erittäin tyytyväinen tähän tarkistusten sisältöön, joka on parantanut alkuperäistä versiota erittäin hyvin, kun ajatellaan tätä päätöslausumaesitystä. Tässä täytyy painottaa myöskin sitä, että meidän täytyy toimia tässä johdonmukaisesti yhdessä ja päästä yhteisymmärrykseen tärkeimmistä asioista ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi kaikissa EUn toimissa. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat Euroopan unionin tärkeimmät arvot ja tästä syystä on välttämätöntä, että kaikki maat – jotka sopivat kauppasopimuksia, myöskin kunnioittavat ihmisoikeuksia. Samanaikaisesti EUlla on velvollisuus aktiivisesti edistää ihmisoikeuksia kansainvälisissä suhteissaan, ja sen tulisi estää EU-yritysten väärin, ihmisoikeuksien väärinkäyttämisen kolmessa maissa. Henkilökohtaisesti olen tehnyt seitsemän tarkistusta. Nämä ovat pääasiassa itse itsensä selittäviä, mutta haluaisin lisätä muutaman kommentin vielä kolme näistä, jos sallitte. Ne tarvitsevat huomiomme. Ensimmäinen liittyy johdonmukaisen EU-politiikan täytäntöönpanoon. Ensimmäisessä tarkistuksessa painotan tarvetta eh, eh, ihmisoikeusperuskirjan noudattamiseksi eh, EUn ulkosuhteissa ja johdonmukaisuus EUn ulkosuhteiden no, käytössä ja muissa politikoissa, jossa ihmisoikeu, ihmisoikeuksien tulisi olla mukana jokaisella osa-alueella. Ihmisoikeuksien noudattaminen EUssa tulee tässä äh, lähettämään komission maalle äh, tärkeän viesti siitä, että EU on äh, vakavissaan ihmisoikeuskysymyksissä. No sitten tämä ristiriita poliitikkojen välillä, se voisi vesittää EUn uskottavuuden kansainvälisellä tasolla. Tämä on tärkein asia. Ja sitten vahvistusmekanismit ja eri prosessit, aikaisemmat kokemukset vähäisestä sitoutumisesta näissä kauppasopimuksissa osoittaa sen, että ilman mekanismeja ei tapahdu mitään parannuksia eri maissa, kun ajatellaan ihmisoikeuksien edistämistä. Tästä syystä minä puolan sitä mahdollisuutta, että kauppaetuudet poistetaan komission taholta, jos on riittävästi näyttöä tälle, ja että komission täytyy tällaiset etuudet poistaa, jos tietty määrä jäsenvaltioita vaatii tätä, tai Euroopan parlamentti näin tekee. Olen tietoinen siitä, että tämän kaltaiset toimet myöskin vaatisivat ö, puolueettoman prosessin ö, tämän arvioisemmiksi ja että pitäisi myöskin saada aikaiseksi jokin elin, joka tätä asiaa tutkii. Tämä oli siis toinen asia. Ja sitten kolmas on hyvin lyhykäinen. Öm, lääkintä toimet ja niiden, niiden saaminen. Tämä on hyvin tärkeää useissa maissa ja kuitenkin vain pieni väestömäärä voi tällaista saada. Tästä syystä ehdotankin, että kaupaan liittyvät aspektit, jotka liittyvät kansalaisten terveyteen on otettava huomioon. Tämä määräys on kaikkein ongelmallisin, hyväksyn kyllä sen, kun ajatellaan kauppanäkökulmaa. Keskustelut ja neuvottelut siitä, että pystytään suojelemaan teollisen tekijän oikeuksia ja myöskin kun ajatellaan kun ajatellaan väärennösten vastaista sopimusta, niin tämä vaikuttaa asiaan. Herra Metin Kasaksin kanta äh, tarkisto 14 on oikeanlainen, jossa todetaan, että TRIPS Plus-määräysten tulisi kunnioittaa ihmisoikeuksia, varsinkin jotka liittyvät näihin terveyskysymyksiin. Uskon myös, että kaikki TRIPS Plus-määräykset, niiden tulisi kunnioittaa näitä mainittuja oikeuksia. Lopuksi haluaisin vielä kertoa teille, että EPn korea valtuuskunnan jäsenenä – ja olen myöskin aktiivinen tämän asian puitteissa EU-Koreaan sopimukseen liittyvissä määräyksissä ja kiitoksia oikein paljon. Thank you very much, colleague Mikolasik. Kiitoksia paljon, herra Mikolasik. Ja nyt annan herra Hauitille puheenvuoron työllisyysasioiden valiokunnasta. Kiitos, puhun vain täällä nyt aliovaliokunnan puitteissa. Hyvä, että herra Mikko Lasik on täällä puhuja onnitteluni lausunnon valmistelijalle. Murtin Martinez Mantti, emmisi minä pysty tällaisia skottinimiä ääntämään ollenkaan. Kovasti pahoitteluni tämän puolesta. Ähm, I'm not going to comment on... En kommentoi yksittäisiä tarkistuksia. Olen tyytyväinen tähän alustukseen. Mutta jos ajatellaan taktiikkaa, äänestäjän mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä lausunto. Nimittäin tässä ollaan menossa kauppavaliokunnassa uusille urille Lissabonin jäljiltä. Ihmisoikeudet halutaan ottaa vakavasti. Katsotaan, miten he ottavat sen työssä huomioon miten me olemme sen ratkaisemassa tarkistuksissa. Ensinnäkin hyväksyä hyvä lausunto, antaa tukea täällä. Ja sitten kuitenkin luotetaan Martinin ja sihteeristön kanssa tätä työtä, että sitten kauppavaliokunnassa voidaan tehdä äh, näistä tärkeysjärjestyksistä näkökulmasta, Se on kai taktisesti paras keino edetä. Lähinnä olisin huolestunut siitä, että liian ei niin, että siellä liikaa meidän kohteen olisi valia vähän, että tässä tarvitaan kyllä kovia neuvotteluja myöhemmin. Mutta minä luotan kyllä täysin herra Marttineesiin, tai mikä se nimi nyt olikaan. Thank you, Mr. Howitt. Kiitoksia paljon, herra Howitt. Rouva Vergia, puheenvuoro, olkaa hyvä. Oui, je partage large... Kiitoksia, minä olen samaa mieltä pitkälle siitä, mitä tähän mennessä on sanottu. Haluan kiittää valmistelijaa siitä tavasta, jolla hän on esitellyt nämä asiat. Hän, minä jätin noin 12 tarkistusta, se on aikamoinen määrä. Ne kokoavat vähän sitä, mitä täällä sanottiin ja minä sanoinkin sen itse valmistelijalle silloin, kun me ensimmäisen kerran keskustelimme tästä aiheesta. Minulla on joitakin kysymyksiä, koska hän otti esille niitä tarkistuksia 19 ja niin edelleen, jotka tuottavat ongelmia. Minä voin vetää voin vetää oman tarkistukseni pois, mutta sitten 19 tarkistus viittaa vaikuttaa kansalaisyhteiskuntaan ja minusta se on johdonmukainen sen, tai sen asiakirjan kanssa, joka hyväksyttiin ihmisoikeuksien puolustajien osalta. Sitten nämä kysymykset, jotka liittyvät kansainväliseen oikeuteen, noudattavatko kommentti ilman mikrofoni. Ah bon. Bon, je, je l'explique quand même parce qu'il me paraît... Minä annan kuitenkin nämä perustelut, koska minusta se on tärkeää myös työllisyysasioiden valiokunnan valmistelijan kannalta. Jos ajatellaan näitä kysymyksiä, jotka liittyvät eurooppalaiseen oikeuteen, siinä kunnioitetaan myös ihmisoikeuksia ja sitten on kuitenkin joukko yrityksiä, jotka toimivat EUn ulkopuolella ja jotka harrastavat tällaista dumping social sitä polkumyyntiä ja valmistelija voisi, jos hän esittää joitakin kompromissitarkistuksia, niin sitten voimme päästä johonkin ratkaisuun, mutta minulla on vieläkin kysymys liittyen hänen puheenvuoroonsa. Ehkä ymmärsin kuitenkin väärin sen, mitä hän sanoi jos ymmärsin oikein, hän haluaisi keskittyä ihmisoikeuksiin ja jättää syrjään työoikeuskysymykset. Minulla on kuitenkin sellainen jakamaton käsitys näistä kysymyksistä niin, että ihmisoikeuksia ei voida erottaa näistä eri oike- muista oikeuksista, ympäristöoikeuksista, työoikeuksista, en tiedä, ymmärsinkö häntä väärin. Ehkä hän voisi vielä täsmentää tätä kohtaa. Thank you, Mrs. Vergia. Kiitoksia, rouva Vergia. Ja nyt sitten varapuheenjohtaja Kaza. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää David Marchinin valmistelijaa tämän lausunnon laatimisesta. Se on erinomainen mielestäni. Olen aivan vakuuttunut siitä, että lausunto, Inta, valiokunnan mietintö on keskeinen, että voimme puolustaa unionin perusarvoja. Meidän pitäisi varmasti ottaa huomioon, kun teemme kauppasopimuksia nämä arvot ja säännöt, miten näitä ihmisoikeusmääräyksiä kunnioitettaisiin. Se totta kai velvoittaa meitä yhtä lailla myös lainsäädännössä Euroopassa, yhtä lailla kuin muissakin kansainvälisissä yleissopimuksissa, jos ajatellaan kulttuurisia taloudellisia oikeuksia, 28 artikla ihmisoikeusjulistuksessa. Se koskee kaikkia kansainvälisiä sopimuksia. Niiden täytyy edesauttaa myös oikeudenmukaisuutta sosiaalisesti ja täytyy neuvotteluissa toteutettaessa myös sopimuksia olla johdonmukainen, ajatella ihmisoikeusvelvoitteita. Mielestäni tämä on erittäin sy- hyvä ottaa huomioon. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia. Ne liittyvät herra Martinin lausuntoon. Toivottavasti ne vahvistavat entisestään tekstiä. Ensinnäkin ensimmäinen kohta haluaisin korostaa sitä, että kansainväliset sopimukset tarvitsevat myös sitovia ihmisoikeusmääräyksiä. Jos ei niitä noudateta sitten, niin meidän täytyy pystyä tarkistamaan sopimuksia. Toiseksi haluaisin ottaa viitoskohtaan toisen osan, koska usein olemme nähneet, kun suuret monikansalliset yritykset käyttävät väärin valtaansa. Olen sitä mieltä, että työoikeus, varsinkin naisten ja lasten kohdalla, tarvitsee tietystä maassa kunnioittamista, jotta voidaan tuomaan kanssa tehdä sitten kaupallisia sopimuksia. Olen esittänyt myös kolme uutta kohtaa kollegani Rannikko Schick, sen mainitsikin TRIPS Plus. Tämä liittyy geneerisiin rinnakkaislääkkeisiin. Nyt olemme käymässä keskusteluja intervaliokunnassa sopimuksen tekemisestä Intian kanssa. Tuossa maassa siellä on valtavasti ongelmia. Ei ole riittävästi rinnakkaislääkkeitä tarjolla. Se merkitsee myös sitä, että meidän täytyy erityistä huomiota siihen kiinnittää, kun me pyrimme saattamaan yhteen nämä teolliset tekijänoikeudet suhteessa haluun saada rinnakkaislääkettä käyttöönsä ja oikeutta saada terveydenhoitoa. Sitten olen tehnyt tarkistuksen toiseksi kappaleeksi, joka liittyy kirjoitusvälineisiin. siinä käsittäisin, sitä, että kun me jo hyväksyimme viime täysistuntoviikolla tämän päätöslauselmaesityksen kirjoitusvälineistä, sekin täytyy ottaa mielestäni mukaan tähän kohtaan, tähän lausuntoon. Kolmas vetoa puolestaan siihen, että jatkuvasti seurataan kaupallisissa sopimuksissa olevia ihmisoikeuslausekkeita. Se on mielestäni yhteensopitettu sovitettavissa myös tämän ajatuksen ja lähestymistavan, jonka herra Martin on omaksunut. Kiitoksia kovasti. Thank you very... Kiitoksia paljon, varapuheenjohtaja Kazak. Olen varma, että valmistelija arvostaa näitä reaktioita ja täällä on paljon asiantuntijoita ja ajatuksia ja varmaan saamme niistä jotakin aikaa silloin, kun tarkistuksia tarkastellaan. Ennen kuin annan puheenvuoron valmistelijalle, haluan kysyä, haluaako komissio kommentoida? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ihmisoikeudet on EUn ulkosuhteissa johtoajatuksena, näin Rovaston totesi. Ja se myöskin sisällyttää kaikki sopimukset. Tämä täytyy myöskin olla osana johdonmukaista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa kauppakumppanit ovat kuitenkin hyvin erilaisia tietyissä maissa. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on huolenaihe ja on myöskin kiinnostus siitä, että tällaiset kauppasuhteet voitaisiin jäädyttää, jos ihmisoikeuksia loukataan. Muilla mailla on hyvin laajat demokraattiset arvot ja ei on täytyy ottaa huomioon nämä erot. Komissio ja neuvosto myöskin tällaista lähestymistapaa, joka on ikään kuin keskitetty. Ja tässä myöskin työoikeudet otetaan huomioon ja tämä on näissä preferenssisysteemeissä kaikkein selvimmin näkyvissä. Me olemme samaa mieltä, että voidaan vielä tehdä enemmän, jotta kauppa-aloitteita voitaisiin hyödyntää ja me myöskin tarkastelemme tätä tämän preferenssijärjestelmän uudistamisessa – mutta kun nyt teemme näin jatkossakin, kaupalla on tässä rooli ihmisoikeuksien edistämisessä, mutta se ei ole mikään ihmelääke kaikkien ihmisoikeuskysymysten ratkaisemiseksi. Me haluamme tehdä yhteistyötä valmistelijan kanssa tämän lausunnon valmistelussa. Täällä on joitakin sisällöllisiä epätarkkuuksia – joihin voisimme puuttua. Haluaisin vielä kiinnittää huomion yhteen tarkistusjoukkoon, ja tämä liittyy näihin ehdotuksiin, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön eh, kielto sellaisille tuotteille, joiden valmistana on käytetty lapsityövoimaa. Tämä on hyvä esimerkki tarpeesta – käyttää kaiken näköisiä poliittisia toimia, jotta saavutetaan se tavoite, että voidaan eliminoida lapsityövoiman pahimmat muodot. Ja tämä on myöskin osa poliittista vuoropuhelua ja kehityspolitiikkaa. ILO, UNICEF ja Pelastakaa lapset ovat kaikki hyvin vahvasti vastustaneet sitä ajastusta, että tällainen tuontikielto aikaan saataisiin – kun nyt ajatellaan tätä teknistä, teknistä puolta, näitä teknisiä ongelmia, ne voidaan kyllä aina ylittää, jos poliittinen tahto on olemassa, mutta huolenaiheet ovat kahdenlaisia. Ensinnäkin, että vain noin 5 prosenttia lapsista ovat tällaisessa vientisektorissa mukana. Joten tässä huolehditaan siitä, että miten tehokas tällainen toimi olisi, mutta olemme myöskin kuulleet huolenaiheita UNICEFin ja ILON suunnalta on se, että ne ajattelevat, että tällainen kauppa, kielto tai saarto voisi olla kontraproduktiivinen, koska todennäköisesti se vaikuttaisi siihen, että maat kieltäisivät sen, että heillä on ongelmia lapsityövoiman kanssa, koska he eivät halua tällaista kauppasaartoa, joten tämä vuoropuhelu, jota ilolla ja Unicefilla on näiden maiden kanssa, saattaisi vesittyä. Mutta toinen asia, joka saattaisi tapahtua, on se, että lapsityövoima, jota tällä hetkellä on olemassa, ja jota työviranomaiset valvovat, voisi mennä enemmän epävirallisen sektorin puolelle ja voisi vaikuttaa siihen, että työstä tulisi vaarallisempaa. Haluaisin kiinnittää huomenna tähän erityisesti, koska tämä on tärkeä asia ja myöskin to, to, on toiveena, että jotakin voitaisiin tehdä. mutta tässä tapauksessa nämä kauppatoimet saattaisivat olla kontraproduktiivisia, joten Haluaisimme käyttää tällaista kannustinpohjaista toimintaa ja haluaisimme tehdä yhteistyötä ILON, UNICEFin ja Pelastakaa lapset järjestön kanssa. Ja kiitoksia oikein paljon ja toivon voivan jatkaa yhteistyötä esittelijän kanssa tämän asian puitteissa. Kiitos. Kiitoksia paljon komissiolle näistä ajatuksista ja ehdotuksista ja ennen kuin annan puheenvuoron valmistelijalle, Haluaisin myös vielä, että työllisyysasioiden valiokunnan valmistelija, joka on paikalla, myös puhuu ennen sitä. En halua nyt pidentää tätä keskustelua ja esitän kysymyksen nopeasti herra Martinille. Voisitteko ajatella, että tulevissa keskusteluissa ne komission kanssa voisit ottaa huomioon Eh, huomioon sen, mitä tässä komission edustaja sanoi tästä lapsityövoiman käytöstä erityisesti. Komissio sanoi, että ihmisoikeudet ja kauppa-asiat, ollaan, niitä on tarkasteltu erikseen niiden maiden kanssa, jotka ovat demokraattisia ja jotka eivät ole. Voiko, voidaanko ajatella, että ne maat, jotka ovat demokraattisia siellä kuitenkin, äh, ihmisoikeuksia polvetaan samalla tavalla kuin muissa. Näiden kaikkien kysymysten kerran annamme nyt puheenvuoron valmistelijalle. Herra Martin. Osa kysymyksistä on paljon retorisiakin, mutta haluaisin kiittää sekä komissiota että kollegoja, varsinkin Miroslavia, hänen panoksistaan. Strategiset kysymykset ensin koko mietintä. Ihmisoikeudet yhteydessä sosiaalisiin oikeuksiin, sosiaalisiin standardeihin. Tämä on koko nimeltään kuitenkin laajempi, siis ainakin mietintö ihmisoikeuksista sekä ja ympäristöolemassa kantavissa kauppaneuvotteluissa. On vähän tarkkoja, joita vastustaisin, mutta ne tavallaan ovat enemmän kuin jo mietintö kuin lausunto. Minä kannan huolta lähinnä siitä, että me otetaan sosiaaliset ja ympäristön standardit ja ihmisoikeudet ja sitten katsotaan Richardin tarkistukset työoikeudesta, niin voi olla, että meidän tarkistuksemme jää jalkoihin itse valiokunnassa. Tämä on taktinen kysymys siitä, mihin me keskitymme ihmisoikeuselementteihin ja niin saadaan ne mukaan lopulliseen mietintöön. Tästä voidaan totta kai puhua. Puhutaan tästä yksin yksittäisten tarkistusten tekijöiden kanssa ja katsotaan, löytyykö siihen strategiaa. Mutta tässä on paljon keskusteltu monesta asiasta. Herra Kazak mainitsi TRIPSin. Olemme samassa valiokunnassa. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Ja se liittyy ihmisoikeuksien pitää paikkansa. Ja se liittyy mitenkään erikseen. Miroslav otti esille tärkeitä asioita. Hänkin oli samaa mieltä. Vähästä olen eri mieltä huolimatta siitä, mitä Vitsa sanoi, niin HAU komissio otti esille paljon mielenkiintoisia seikkoja lapsityövoimasta. Sitä kyllä keskusteltiin pari-kolme vuotta sitten muistaakseni. Meillä oli kauppavaliokunnassa kuuleminen. Minä aloitin siltä pohjalta, että pitäisi kokonaan kieltää kaikki, mitä vähänkään liittyy lapsityövoimaan. Ja sitten, kuten kerrottiin, se muuttuu paljon mutkikkaammaksi, kun sitä pui enemmän. Tässä oli hyvä tehdä ero hyväksikäyttävään lapsityövoimaan ja lapsityövoimaan sinällään. Oikeudellisessa tekstissä ei ole helppo tehdä tällaista eroa. Totta kai tästä täytyy keskustella, mutta ihan oikeutettu seikka tuli kyllä esille. Kiitos. Thank you very much. So... Kiitoksia paljon. Ehdotus on nyt ollut se, että lopullinen keskustelu tässä valiokunnassa olisi 30. päivä syyskuuta ja meistä tämä on hyvä ajankohta puhua aiheesta, koska nämä uudet toimivaltuudet, jotka parlamentti on saanut, ovat hyvä asia myös siinä, kun katsomme, miten me voimme edistää ihmisoikeuksia kansainvälisissä yhteyksissä. Meillä on hyvin mukavasti nyt paikalla täällä jäseniä ja haluaisin kiinnittää myös herra Martinin ja Mikko Lassikin huomiota hyviin uutos, uutisiin. Herra Busek tulee huomenna tänne paikalle kello kolmen ja neljän välille. Hän tulee kertomaan toimistaan ihmisoikeuksien alalla ja olisin todella iloinen, jos niin monet teistä kuin mahdollista voisivat olla paikalla, koska se on ainutlaatuinen tilaisuus, koska meillä on tällä hetkellä puhemies, joka on hyvin sitoutunut näihin politiikan aloihin, ei ainoastaan siksi, että hän on historioitsija, mutta hän on myös tarkastellut asioita myös EU-nykyisen politiikan kannalta. Ja sitten siirrymme esityslistassa seuraavaan kohtaan, joka on kohta numero viisi, eli keskustelu kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa tilanteesta Israelissa. Haluan kertoa, että nyt tänään käsittelemme hyvin ristiriitaisia asioita, jotka liittyvät lainsäädäntöön, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kysymysten osalta Israelissa – Monet kansalaisjärjestöt Israelin sisällä ja ulkopuolella ovat tuoneet esille huolenaiheensa ja vastutuksensa sille lakialoitteelle, joka nyt on käsittelyssä Knessetissä. Mutta täytyy ottaa esille myös se, että nyt ei ole täysin selvää, mikä Israelin hallituksen kanta on tähän lainsäädäntöön tai tähän lakiehdotukseen ja saamme varmasti tämän illan aikana täsmennystä tähän. Me täällä Euroopan parlamentissa olemme sitä mieltä, että kansalaisjärjestöjen hyvä toiminta on tärkeää, elintärkeää kaikille demokratioille ja se koskee myös Israelia. Ja kun keskustelemme, keskustelemme tilanteesta Israelissa, niin tämä ei ole mitenkään poikkeuksellinen tilanne. Me olemme käyneet näitä keskusteluja aikaisemminkin ja näitä varmaan tulee vielä myöhemminkin, koska vaikuttaa siltä, että on tällainen tendenssi rajoittaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Sitä voidaan tehdä erilaisten syiden varjolla, esimerkiksi kun puhutaan terrorismin vastaisesta torjunnasta ja niin edelleen. Me emme voi käsitellä kaikkia Israelin ja Palestiinan ai- kysymyksen aiheita. Meillä on ollut tärkeä keskustelu täysistunnossa ja myös AFET on käsitellyt aivan viime päivinä näitä kysymyksiä, mutta tässä valiokunnassa meidän pitäisi keskittyä erityisesti meidän omiin aiheisiimme. Ja meillä on tietysti tiettyjä velvoitteita demokratisoinnin ja ihmisoikeuksien puolustuksen muodossa. Meillä on tiettyjä velvollisuuksia ja nyt haluaisin aluksi antaa puheenvuoron kolmelle kansalaisjärjestön edustajalle. He kommentoivat hieman tätä lain, lakialoitetta ja kertovat tilanteesta, mikä, tilanteesta, joka vallitsee ihmisoikeuksien puolustajien keskuudessa ja he haluavat myös korostaa sitä, mikä erityisongelma nyt on Israelin arabien Knesset-edustajien kesken. Me halusimme kutsua myös tällaisen Knessetin jäsenen paikalle, mutta valitettavasti tässä vaiheessa aikatauluongelmat estivät sen. Nyt on aika kutsua paikalle nämä kolme keskustelijaa, jotka edustavat kansalaisjärjestöjä. Kukin heistä saa 10 minuuttia aikaa. Hän on mm, ö, kansalaisjärjestöjen, kansalaisjärjestön toiminnan johtaja. The subcommittee on... Arvoisat ihmisoikeusalivaliokunnan jäsenet, olen erittäin iloinen voidessani osallistua tämän iltaiseen näkemysten vaihtoon. Kiitoksia oikein paljon ajastanne ja huomiostanne. Kuten tiedätte, olen Israelissa kidutuksen vastaisen julkisen komitean johtaja, P. Katin puheenjohtaja, ja 20 vuoden aikana olemme tehneet työtä Israelissa kidutuksen vastaisen työn puolesta. Olemme kokeneet menestystä ja myöskin sitä, että emme ole menestyneet. Ja ikävä kyllä, meidän täytyy jatkaa tätä työtä, koska edelleenkin kidutus on poistettava Israelista. Kun nyt puhun tämän Pekatin puolesta, puhun tässä tärkeimmistä asioista, eli kidutuksesta, huonosta kohtelusta, ranga, rankaisemattomuudesta ja muista asioista, jotka täytyy saada käsitelty. Ja haluaisin nyt pyytää tässä tukeanne ja sitä, että toimitte aktiivisesti ihmisoikeuksien demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajien puolesta sekä isoista Palestiinassa. Demokraattisten pohdintojen perusta ja demokraattisen tilinpäätöksen perusta ovat julkisen yleisön avoimuus ja se, että voi liittyä ja järjestäytyä siihen, mihin haluaa ja myöskin ilmaisuvapaus kuuluu tähän perinteisesti. Poliittiset puolueet vastustavat toisen puolen mielipiteitä tässä. Kansalaisyhteiskunta haastaa hallituksen ja parlamentti sekä tiedotusvälineet, myöskin oikeuslaitos vaikuttavat tällaisiin protesteihin muutos viime vaaleissa Islannin politiikassa on mennyt oikeistolaiseen suuntaan. Nyt Knessetissä on pieni vähemmistö, 12-14 Knessetin jäsenestä. Nämä identifioituvat usein ihmisoikeuksiin, sosiaaliseen oikeuteen, rauhaan ja muihin kysymyksiin. Poliittinen ongelma on, on sellainen, että vähemmistöt eivät voi vaikuttaa Israelin antidemokraattisiin tendensseihin. Tällainen heikko poliittinen vastus ei voi vaikuttaa hallituksen politiikkaan, haastaa äärioikeistolaisia puolueita ja järjestöjä. Puolueet ja ideologiset järjestöt tarvitsevat poliittista vastustusta, jotta ne voivat kasvattaa näkyvyyttään ja myöskin näkyvyyttä viestimissä. Israelin vasemmistopuolueiden ja liikkeiden murtuminen on jättänyt Israelin sellaiseen tilaan, että sillä ei ole enää perinteisiä, perinteistä vastustusta. Kuitenkin ihmisoikeusjärjestöt ovat ainoa järkevä oppositio hallituksen ihmisoikeusväärinkäytöksiin, ja ne ovat nyt Israelin äärioikeiston vihollinen. Ihmisoikeusarvot ovat, tai niitä, ne katsotaan, että ne ovat poliittisia ja vasemmistolaisia propagandassaan on heidän velvollisuuden tästä syystä keskeyttää tämä demokratia. Tarkoittaa heille ainoastaan enemmistösääntöä ja radikaalille oikeistolle tämä on este matkalla kohti aitoa juutalaisvaltiota. Kun pidetään tämä mielessä, he pyrkivät tukahduttamaan ihmisoikeuksien edistämisen Tämänhetkiset hyökkäykset liittyvät esimerkiksi äh, kansallisuuksien monitorointiin. Äh, hallitus ja parlamentin jäsenet tukevat tätä. Tämä on uusi ilmiö Israelissa. Kansalaisjärjestöt, joiden päätoimet liittyvät siihen, että ne hyökkävät toisten järjestöjen kimppuun. Me olemme sitä mieltä, että vaikuttaa siltä, että he ovat menneet tässä pidemmälle ja ovat listautuneet Islannin lainsäädännön kautta hallituksen tuella. He, ne kritisoivat Israelin politiikkaa, mutta tätä ei hyväksytä. Esimerkiksi joulukuussa 2009 NGA Monitor yhdessä sionistisen strategian instituutin kanssa pidettiin konferenssi Knessetissä, jossa puhuttiin ulkomaisten hallitusten rahoituksesta. Pian tämän jälkeen puhuttiin uudesta laista, joka liittyy tähän. Tämä tulisi hyvin vahvasti muuttamaan tällaisten järjestöjen – järjestäytymistä tulisi vaikuttamaan kansalaisyhteiskuntaan ja myöskin rahoittamiseen. 14. helmikuuta tänä vuonna hallitus päätti tukea tätä lakialoitetta. Avoimuuden nojalla esimerkiksi ihmisoikeus olisi näin poistettu, ja tämä on hyvin häiritsevä asia. Totta kai ei ole olemassa tällaista aloitetta, joka vaikuttaisi näihin järjestöihin ja jotka ovat käyttäneet hyvin paljon rahoitusta palestiinalaisten oikeuksien polkemiseen. Ja haluaisin nyt antaa vielä yhden esimerkin hiljattain julkaistussa raportissa, joka liittyy Israelin ihmisoikeusyhteiskuntaan, Intirtsu niin hyökkäsi joitakin järjestöjä ja henkilöitä vastaan, esimerkiksi Pekatia ja myöskin minua vastaan. Raportti liittyi tai kohdensi nämä asiat ihmisoikeusjärjestöihin – se, että se olisi esittänyt jonkin vastustavan argumentin, niin he kuitenkin demonisoivat ihmisoikeusaktivismin kumouksellisena ja laittomana. En, en häpeä sitä, että olen ollut mukana näissä toimissa ja uskon ja myöskin tulen uskomaan jatkossa, että jos sotarikoksia jos niitä on tapahtunut ja voidaan arvioida, että sellaisia on tapahtunut, niin sellaiset, jotka ovat tähän osallistuneet, heidät pitäisi asettaa syytteeseen. Monien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa me vaadimme, että nämä sotarikokset tutkitaan Israelissa ja Israelin oikeuslaitoksessa mutta jos näitä eivät Israelin viranomaiset tutki, heidät pitäisi asettaa ty- syytteeseen muissa oikeuslaitoksissa. Kaikki ihmisoikeus ja kaikki, jotka uskovat demokraattisiin arvoihin ja kaikki, jotka uskovat siihen, että nämä täytyy poistaa oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, pitäisi olla samaa mieltä. On oikein ja oikeudenmukaista, että ne, joille Israelin demokratia on tärkeää, tukevat ihmisoikeusloikkauksien uhreja ja myöskin vaikuttavat siihen, että jos tällaista tapahtuu oman yhteiskunnan piirissä, äärioikeiston, kansalaisjärjestöjen ja parlamentin jäsenten sekaantuminen tähän liittyy hyvin läheisesti lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena on poistaa kaikki järjestöt, jotka osallistuvat tällaisiin toimiin. Tämä lakialoite esitettiin kesäkuussa. Tarkoituksena on estää tällaisten järjestöjen rekisteröiminen tai tarkoituksena on sulkea ne, jos on syytä epäillä, että nämä tarjoavat tietoa tai ulkomaille tai osallistuvat erilaisiin toimiin ulkomailla Israelin hallitusta vastaan. Haluaisin nyt antaa esimerkin tämän viikon otsikoista. Haaretz raportoi 21. kesäkuuta, että koulutusministeri haluaa rankaista isoista professoria, joka tukee akateemista boikottia – tässä syytettiin, että ministeri Knessetin koulutuskomitea, sitä kuultiin ja ministeri Gideon Saar keskusteli mielipidevapauden rajoista koulutuksessa. Tämä oli Haluaisin muistuttaa, että nyt teillä ei ole oikeastaan niin aika. Kymmenen minuuttia on jo kulunut. Se, että toimii Israelin puolisesti, niin tässä tarkoituksena on tukea ihmisoikeuksia. Ja se, että on prodemokraattinen, tarkoittaa sitä, että vastustetaan ääripäätöksiä ja poliitikkoja Israelissa ja Israelin demokraattisessa leirissä. Kiitoksia paljon ja kiitoksia siitä, että pysyitte tässä puheajassa. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron suoraan herra Jafar Farahille. Hän on Mosawa Centerin johtaja. Olkaa hyvä, herra Farah. And, uh, good evening. Kiitoksia ja hyvää iltaa. Kiitokset teille kaikille siitä, että tämä tärkeä keskustelu on järjestetty. Se antaa tärkeän viestin siitä, että te välitätte meistä se on tärkeä viesti järjestöille, jotka ajavat ihmisoikeuksia. Kun me puhumme näistä kysymyksistä, käy selvästi ilmi, että arabilla vähemmistöä syrjitään monella eri tasolla. Nyt on jätetty 21 uutta lakialoitetta parlamenttiin ja niissä on sisällä syrjintää, joka kohdistuu arabivähemmistön, on myös yleisessä tiedossa, että hallitus on viime aikoina ö, ottanut sellaisia aloitteita, jotka kohdistuvat arabivähemmistöä vastaan. Se ei koske ainoastaan taloudellisia kysymyksiä tai vastaavia, mutta Esimerkiksi sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri on puhutellut jotakuta arabi poliisia hyvin halventavalla ja epäkohtelijalla tavalla. Herra Lieberman on tuonut esille sen, että ongelmamme on todellakin tämä, pieni, tai tämä vähemmistö, joka tekee tällaista vahingollista työtä yhteiskuntamme sisällä. On meidän kansallinen velvollisuutemme ehkäistä sitä, sit, näitä kahta kansaa elämästä yhdessä. Meidän ei siis pitäisi sekoittua. Kun ajatellaan lainsäädäntöä, ihmiset ovat sitä mieltä, että no, nämä ovat vain aloitteita, jotka voidaan, joista voidaan keskustella sisäisesti ja sitten kun hallitus tukee tällaisia aloitteita. Meillä on erilaisia lakeja, jotka liittyvät kansalaisuuteen. Esimerkiksi yksi vuodelta 2003, joka estää perheiden yhdistämisen. Meillä on lakialoite, joka, joka esimerkiksi pyrkii kumoamaan kansalaisuuden. Sitten on myös lakialoite, joka pyrkii kriminalisoimaan sen, että että Israelia kiellettäisiin määrittelemästä itsensä juutalaiseksi valtioksi. Kun me puhumme poliittisista oikeuksista, tai kun meillä on tällainen vasemmisto-oikeisto-keskustelu, niin sitten keskustelut ovat kuumia, mutta keskustelu, joka tapahtui kaksi viikkoa sitten, silloin kun eräs edusta, erästä edustajaa vastaan hyökättiin fyysisesti Knessetissä, niin tilanne on hyvin hankala. Ja sitten on tämä koskemattomuuden suoja. Meillä on kaksi arabi edustajaa Knessetissä. Ja sitten on otettu eh, heitä vastaan eh, tällaisia toimia koska heillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä. Esimerkiksi Syyriassa voidaan viedä oikeuteen edustaja. Kaikki käsittelivät näitä kysymyksiä. Minä yritin käydä vier- vierailemassa sairaalassa Haifassa uhrien luona ja minut pidätettiin seitsemäksi tunniksi Haifassa. Minut yritettiin pidättää kahdeksi, 84 tunneksi. Eräs kollegamni pidätettiin 36 tunniksi. Ja sitten ihmiset, jotka ovat halunneet vastustaa näitä talojen tuhoamisia, näitä ihmisiä on myös pidätetty. Eli hallitus ja poliisi toimii systemaattisesti ihmisoikeusjärjestöjä vastaan haluan näyttää tämän kuvan. Tämä kuva julkaistiin Sanomalehdessä jokin aika sitten. Tämä on kuva tällaisesta beduini asunnosta. Tämä on aivan johdonmukaista systemaattista kampanjaa, koska ihmisiä, jotka ovat ihmisoikeusjärjestöissä ja toiminnassa mukana, heitä uhkaillaan. Ja on kyse suoranaisesta pelottelusta ja uhkasta. Täytyy ottaa huomioon, että meillä on sellainen ilmapiiri, että me, arabiyhteisö, vähemmistönä ja myös ihmisoikeusjärjestöjen edustajat, olemme sitä mieltä, että tällaiset puoliksi hallitukseen yhteydessä olevat järjestöt ovat ottaneet meidät kohteekseensa. Ja uskomme, että Euroopan parlamentti ja tämäkin valiokunta voi tehdä jotakin meidän, edestämme. meidän eteemme. Haluaisin ehdottaa yhtä asiaa. Kun ihmiset kertovat, että meillä on tiettyjä prosesseja, me keskustelemme asiasta parlamentista, niin minä olen sitä mieltä, että teidän ei, ei pidä odottaa siihen saakka, kunnes nämä lakiehdotukset hyväksytään. Meillä on jo yli 20 lakia, jotka pyrkivät vähentämään arabivähemmistön oikeuksia. Jos nämä lait hyväksytään, niin sitten ollaan pian siinä tilanteessa, jossa ollaan Jassa ja Sudanissa. Ja tämä on täysin vähemmistöjä ja vähemmistöjen oikeuksia ja ihmisoikeuksia, ihmisoikeusjärjestöjä vastaan. Tiedän, että Israelin apulais, tai Vaara istuu tässä salissa. Ja me haluamme tehdä yhteistyötä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa – me olemme saaneet tähän rahoitusta Euroopasta ja kuitenkin toimintamme on aika vähäistä. Ei ole kyse rahoitusasiasta, vaan legitimiteettikysymyksestä. Meillä pitää olla mahdollisuus edistää rauhaa ja ihmisoikeuksia. Viestimme Israelin hallitukselle on se, että heidän ei pidä tukea tätä kampanjaa ihmisoikeusjärjestöjä vastaan. Ja jos he haluavat tehdä yhteistyötä teollisuuden alalla Euroopan kanssa, jos he haluavat tehdä yhteistyötä liikennekysymyksissä, jos haluavat tehdä yhteistyötä tutkimuksissa, tutkimustyössä. Tiedämme, tiedän, tiedän, että on paljon yhteisiä tutkimusprojekteja, Lisäksi on kulttuuri- ja koulutusohjelmia. Kaikki nämä ohjelmat yhdessä ihmisoikeusohjelman kanssa ovat yksi kokonainen paketti. Joko olet mukana tai sitten et ole mukana on viestimme. Meneettekö sitten Tunisian tai Sudanin leiriin mukaan tai kerhoon mukaan? Me haluamme demokratiaa Lähi-Itään ja me olemme henkilökohtaisesti sitä mieltä, että meitä pelottaa minun perheeni ja lapseni ovat sitä mieltä, että me olemme suoran uhan alaisena ja me voimme, meidän täytyy edistää rauhaa ja oikeuksia. Me haluamme rauhaa mutta kuinka paljon verta pitää vuotaa ja kuinka paljon se vaatii aikaa. Mutta tässä pitäisi kuitenkin toimia niin nopeasti kuin mahdollista. Kiitoksia paljon, herra Farah. Tekin piditte kiinni hyvin omasta puheajastanne. Sitten seuraava puhuja on eh, Natali Stanus ja hän edustaa Palestine, Israel and Palestinians projektia. Hän on tuon projektin koordinaattori ihmisoikeuksien yhteistyöelimessä, joka on tärkeä yhteistyöelimellekin. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Haluaisin myös mainita, että edustan täällä myös ihmisoikeus tarkkailukeskusta. Se on yhteinen ohjelma. Siellä on kirjoituksen vastainen maailmanjärjestö mukana. Haluaisin esittää suosituksia EUlle ja varsinkin tälle parlamentille liittyen nykytilanteeseen Israelissa. Varsinkin miten ihmisoikeuspuolustajia vastaan on hyökätty ja miten on lakiesityksiä, jossa ajellaan ilmaisuvapautta ja demokratisoituminen, se on tärkeää. Israelissa hyökätään demokratia-arvoja vastaan. Ne no, kuitenkin perustuvat tähän meidän suhteemme. Siellä rikotaan myös velvoitteita kansainvälisessä oikeudessa, muun muassa ihmisoikeusjulistusta tai ihmis, kansalaisoikeuksia, YK on ihmisoikeuspuolustajien oikeuksia. Nämä esitykset, joista nyt Knessetissä keskustellaan, osoittavat, kuinka paljon huolta ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä myös epädemokraattisissa maissa alueella, Egyptissä, Tunisiassa ja Jordaniassa muun muassa. Minä teen nyt suosituksia, ne noudattavat EU-suuntaviiva ihmisoikeuspuolustajien osalta, ja siellä myös noudatetaan Euroopan parlamentin ihmisoikeuspuolustajien päätöslauselma. Olemme kovasti kiitollisia siitä. Ensimmäinen suositussarja, jonka esittelen teille, on EUlle osoitettu, ja sitten menen yksityiskohtaisempiin suosituksiin Euroopan parlamentille. Tähän päivään mennessä Euroopan unioni ei ole julkisesti tuominnut Israelin hyökkäyksiä ihmisoikeuksia puolustavia ihmisiä vastaan, eikä ole pyydetty heitä estämäänkään toimia, kun ne hyökkävät kansalaisjärjestöjä vastaan. Euroopan unionin komissio on esittänyt huolensa julkisesti naapurusraportissa, joka julkaistiin toukokuussa. Niiden tietojen perusteella, mitä meillä on, EU on päättänyt, että se ei julkisesti sano mitään niin kauan kuin ei ole mitään hyväksytty tämän lain osalta. Totta kai sitten, kun se on hyväksytty, on huomattavasti vaikeampaa muuttaa tilannetta mihinkään suuntaan. Me vetoamme EU-hun, että se sanoo jotain nyt, että ihmisoikeuspuolustajien kohdistuvat hyökkäykset olisi otettava esille mahdollisimman korkealla poliittisella tasolla mukaan. Lukee myös Astonin pitäisi ottaa se esille, kun hän on menossa assosiointineuvoston kokoukseen. Me muistutamme EUta sitä, että kun esimerkiksi Jordaniassa on hyväksytty toimenpiteitä, joissa rajoitetaan kansalaisyhteiskunnan toimia, niin EU on esittänyt huolensa silloin assosiointineuvoston kokouksissa. Mitä tulee esitykseen laiksi se, että voitaisiin rahoittaa kansalaisjärjestöjä, niin muistuttaisin teille, että EUn suuntaviivat ihmisoikeuspuolustajien osalta sanotaan, sanovat, että meidän täytyy varmistaa se, että ihmisoikeuspuolustajat kolmessa maissa voivat käyttää voimavaroja, myös rahoitusvoimavaroja ulkomailta. Siksi EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi kehottaa Israelia vetämään hallituksen tuki tälle lailla, eikä esitä minkälaista lainsäädäntöä, mistä riippumattomat järjestöt olisivat mukaan poliittisia, jotka mukaan vaarantaisivat valtiota. Jos laki hyväksytään, Euroopan komissio yksittäisen valtiot varmistakoot sen, että rahoitustukijärjestöille voisi jatkua. Euroopan komission pitäisi miettiä sitä, että se rahoittaisi kansalaisjärjestöjen salissa tavoite ykkösen alla ihmisoikeusdemokratisointivälineessä kun kansalaisjärjestöjä rahoitetaan ja heitä vastaan hyökätään, niin EU ei voi enää vahvistaa suhteitaan Israeliin. EUn pitäisi ehdollistaa teknisen kaupallisen suhteiden osalta niin, että Israel kunnioittaisi myös kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan mukaan lukien myös se, että kunnioitetaan myös ilmaisuvapautta. Me muistutamme parlamentin jäsenille, että huolimatta siitä, että nyt on keskeytetty suhteiden vahvistaminen, niin yhteistyö jatkuu Tekisalin kanssa, kuten on vahvistettu jo viime vuonna kesäkuussa. Mitä tulee tähän lakiin liittyen kansainvälisen oikeuskonseptifehtävän yhteistyöhön, kehotamme, että Israelin hallitus ei tukisi tätä jäsentä tekemää esitystä, koska se loukkaa järjestäytymisvapautta, ilmaisuvapautta ja ei takaa muutoksenhakuoikeutta. Ja nyt sitten erityiset suositukset nimenomaan tämän alivaliokunnan jäsenille ja parlamentin jäsenille ylipäätään. Nyt Euroopan parlamentti ei ole vaiennut, kun on kyse kansalaisten vastaan tehtyihin hyökkäyksiin. Huoli on ollut esillä päätöslauselmassakin. Se liittyy suositusten täytäntöönpanoon, koska mietinnössä se hyväksyttiin huhtikuussa. Niin ikään on suurin kysymys tehty. Siinä otettiin esille huoli ulkomaisen rahoituksen osalta. Muuta kuin näitä jatkuvasti hyökkäyksiä on tehty ja uusia lakiesityksiä on tehty Knessetistä jäsenten voimin. Me olemme sitä mieltä Euroopan parlamentin että nyt ryhtyt jatkotoimiin. Kuten olen aikaisemminkin maininnut, kysymys on kyllä tehty. Ja me vetoamme puheenjohtajan kokouksen, että se ottaisi tämän esityslistalle täysistuntoon seuraavalla kerralla heinäkuussa niin, että keskustelu olisi laajempaa liittyen muihinkin lakiesityksiin, joita kollegani ovat täällä esitelleetkin pyydämme, että parlamentti täysistunnon hyväksyisi kiireellisen päätöslauselman, joka ottaisi esille hyökkäykset ihmisoikeuspuolustajia vastaan, kehotettaisiin Israelin kunnioittamaan järjestelmävapautta ja ilmaisuvapautta ja kehottaisiin, että EU julkisesti tuomitsisi, tuomitsisi nämä hyökkäykset. Parlamentin päätöslauselmassa annettaisiin tukea myös niille julkisille lausumille, joita on tehty Euroopan komission suulla. Me vetoamme myös alivaliokunnan puheenjohtajaa niin, että lähetäisiin kirjeen Knessetin puhemiehelle ja esittäisi huolet liittyen hyökkäyksiin kansansedustajia vastaan, varsinkin liittyen tähän lakiin, jossa nyt keskustellaan Knessetissä. Me kehotamme, että alivaliokunnan puheenjohtaja kertoisi Euroopan parlamentin puhemiehelle tästä kirjeestä ja miettisi jatkotoimia parlamentin puhemiehen kanssa. Me vetoamme myös siihen, että puheenjohtaja lähettäisi kirjeen korkealle edustajalle Ashtonille ja jäsenvaltioille niin, että ne ottaisivat esille tämän korkealla tasolla Israelin viranomaisten kanssa. Olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentti käyttää kaikkia välineitä, joita sillä käytetään sen varmistamiseksi, että Israel kunnioittaa kansainvälisen oikeuden velvoitteitaan. Tässä ajatellen erityisesti parlamentin budjettivaltaa, mutta se, että Parlamenttia vaaditaan usein, kun tehdään uusia sopimuksia, käydään neuvotteluja Israelin kanssa. Siksi olisin kiitollinen päätöksestä, joka eilen tehtiin kauppavaliokunnassa AKA-sopimuksen osalta. Se on erittäin tärkeä viesti, jonka parlamentti voi lähettää Israelin suuntaan niin, että se ei salli asioiden jatkuva vanhaan malliin silloin, kun ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu. Tässä tapauksessa tämä koskee ennen kaikkea hyökkäyksiä ihmisoikeuspuolustajia vastaan. Parlamentin jäsenet ja varsinkin kun on kyse Israelin valtuuskunnan ja Euroopan välimeri parlamentaarisen yhteisvaltuuskunnan jäsenistä voisivat ottaa esille tämän myös Israelin vastapuolen kanssa. Alustuksen lopussa ottaisin vielä yhden suosituksen esille, yksi yleinen ja yksi tekninen. On erittäin tärkeää, että tämän parlamentin jäsenet jatkossakin tapaavat ihmisoikeuspuolustajia, kun ovat alueella. Se on äärimmäisen tärkeää, jotta he saavat näkyvää tunnustusta näille puolustajille ja siellä pitäisi antaa näkyvä tukea kansalaisjärjestölle. Israelissa olemme kiitollisia tästä tuesta valtuuskunnalta, joka alueella kävi hiljattain. Siellä tavatti useita kansalaisoikeusjärjestöjä Jerusalemissa itäpuolella. On toisaalta valitettavaa, että silloin kun Ashton kävi alueella, hän ei tavannut ihmisoikeuspuolustajia Israelissa huolimatta siitä, että tilanne on mikä on. Sitten tekninen suositukseni eh, liittyy siihen, mikä on tärkeysjärjestys tai, tai nyt kun puheenjohtajakaus on päättymässä Espanjan osalta niin, että ajatellaan, että olisi yhteyshenkilöitä ihmisoikeus puolustajille eri maissa eri puolilla maailmaa, niin että olisi vuosittaisia tapaamisia näiden kanssa. Totta kai Israel ei ollut mukana tässä tärkeysjärjestyksessä olevissa maissa. Tiedämme ihmisoikeustilanteen muissa maissa. Se on paljon huonompi, mutta kuitenkin kun tiedetään mikä tilanne on ja kun se on huonontunut, niin toivois, pyytäisimme, että EUn edustusto Tel Avivissa nimittäisi jonkin nimenomaisen ihmisoikeusyhteyshenkilön niin, että yhteyshenkilöt voisivat olla sitten yhteydessä ihmisoikeuspuolustajien. Pyydämme, että edustukset alueella järjestäisivät tapaamisia tilanteen arvioimiseksi ja käydä keskustelua siitä, miten kohentaa tilannetta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia paljon. Toit esille, toitte esille todella hyviä konkreettisia ehdotuksia ja katsotaan, mitä voimme tässä valiokunnassa ja ylipäätään Euroopan parlamentissa tehdä. Nyt siirrymme keskusteluvaiheeseen ja tässä vaiheessa haluaisin kutsua apulaissuurlähettilään käyttämään puheenvuoron, siis herra Vital ja sitten herra Steinberger Toivon, että puhutte noin viiden minuutin ajan. Sen jälkeen komission edustaja saa vielä viisi minuuttia. Herra Steinberger, teidän hyvin kattava artikkelinne on jaettu kaikille, niin ehkäpä voitte vaan tehdä siitä jonkinlaisen yhteenvedon. Yeah. We, we, Well, uh, if, you, if five minutes is not enough. Jos viisi minuuttia ei ole riittävä aika, niin toivottavasti kuitenkaan ette ylitä ähm, liikaa tätä puheaikaa. Teidän tekstinne on saapunut tänne ja te olette täällä kertomassa ajatuksistanne. Herra Steinberger vai, vai herra Stahl? I would like... Puheenjohtaja voitte päättää, mutta minäkin haluaisin saada yhtä paljon aikaa, jos mahdollista. Aivan aluksi haluaisin selventää, että minun tarkoitukseni ei olisi tässä Knessetin jäsenten tiedottajana puhua tästä lakialoitteesta, eh, niin kuin te puhuitte. Tästä aiheestahan on perustettu myöskin ryhmä ja tarkoituksena on tarkastella mahdollisuuksia saada avoimuutta ja rahoitusta sille, että eh, voidaan määritellä rahoitus ulkopuolelta ja siihen, että tämä tapahtuu poliittisessa mielessä. Nyt on saatu kirjallisia kommentteja lukuisilta kansalaisjärjestöjä, jotka liittyvät näihin asioihin ja siihen, että nämä on käsitelty tämän lain puitteissa. Tarkoituksena tässä ottaa tietyt henkilöt mukaan ja tämä työryhmä on analysoinut tätä tilannetta yhtäältä se, että ulkomaiset hallitukset eivät vaikuttaisi tietyn maan sisäisiin asioihin, niin tässä tarkoituksena ensimmäistä kertaa ottaa huomioon nämä asiat ja suhteet valtioiden välillä. Tämä periaate on myöskin toisessa YK julistuksessa mukana – vuodelta 1981, mutta tässä tapauksessa on mainittu, että tämä ei vaikuta siihen, että äh, valtion sisäisiin asioihin, ja tämä on joissakin EU-maissa näin. Ihmisoikeuspuolustamista ei äh, voida pitää laittomana puuttumisen asian, Kun ajatellaan ulkoista rahoitusta, Toisaalta se, mikä tarkoitus tällainen politiikka, joka on hyväksytty vuonna 2008 ja myöskin raportissa vuodelta 2008 Israelin viranomaiset ovat kirjoittaneet, että Israel on avoin kansalais- yhteiskunta, se aktiivisesti toimii ja haastaa hallituksen toimet. Se on myöskin jatkuvasti vuoropuhelussa kansalaisjärjestöjen kanssa ja tämä on johtunut, johtanut yhteisiin mielipiteisiin ja yhteisiin huolenaiheisiin, esimerkiksi henkilöiden, ihmisten, ihmiskauppaan ja myöskin ö, vammaisten ihmisten tilanteen edistämiseen on koko joukko järjestöjä, jotka käsittelevät kansalaisvapauksia ja ihmisoikeuksia. Nämä ovat vaikuttaneet ihmisoikeuksien suojelemisen Israelissa. Työ edistää laillisuutta ja myöskin tarjoaa Knessetissä asiantuntija, asiantuntemusta. Se perustetaan työryhmiä eri kampanjoita varten – ja myöskin tarjotaan vapaata, tarjotaan myöskin ilmaista asiantuntemusta. Tämän lisäksi ihmisoikeuksien suojeleminen, tämän lisäksi Israelin tarkoituksena on... Anteeksi, minua pyydettiin kertomaan, että pitäisi puhua hieman hitaasti. Yeah, don't, don't feel okay. that you're pressured to okay. that extent. Thank you. Israel attaches... Israel. Israelin mielestä on hyvin tärkeää, että kansalaisjärjestöt osallistuvat eri toimiin ja myöskin tunnustaa. Yeah. Yes. Okay, I'll, I'll yes, slow, exactly. I'll slow down my pace. Puhun hitaasti. Toistan viimeisen virkkeen. Israel myöskin pitää erittäin tärkeänä sitä, että kansalaisjärjestöt ovat mukana toimissa ja tunnustaa myöskin niiden panoksen ihmisoikeuskysymyksissä. Sitä, sitä Ros päättyy tähän sen jälkeen, että on tehty tutkimusta eri maissa. Kun ajatellaan esimerkiksi lainsäädännöstä tilannetta eri maissa ja kun on mietitty eri huolenaiheita, jotka mainittiin aikaisemmin. Asiantuntijaryhmä oli sitä mieltä, että pitäisi keskittyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat taata parempaa julkista keskustelua, mutta ei pitäisi rajoittaa kansalaisjärjestöjen toimintaa. Se, että ei rajoitettaisi kansalaisjärjestöjen toimintaa, sitten toinen seikka. Tämä Tavoite voidaan saavuttaa sillä, että vahvistetaan rahoituksen avoimuutta, jota ulkopuolelta nämä kansalaiset saavat. Se, että vahvistetaan avoimuutta, se vaikuttaa merkittävästi siihen, vaikuttaa merkittävästi tähän asiaan. Ja kun nyt nämä lähteet ovat selvempiä ja avoimempia, voi olla mahdollista helpommin identifioida – tällaisten agendojen edistäminen ja myöskin suhtautua siihen riittävällä tavalla. Se, että lisätään avoimuutta, ei pitäisi kuitenkaan liioitella asiaa, jotta kansalaisjärjestön toimintaa ei rajoitettaisi ja vaikuttaisi kieltävästi niiden toimintaan. Mitä rajoituksia ei pitäisi asettaa sille määrälle rahoitusta, jota kansalaisjärjestöt saavat. Myöskään mitään verohelpotuksia ei pitäisi tällä estää. Tämä, tällä voitaisiin parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja parantaa tilannetta se, että voitaisiin kaksi kertaa vuodessa julkaista raportti Tämä pätee kansalaisjärjestöihin, hyvin laajoihin toimiin, niin sanottuihin poliittisiin toimiin, jotka siis ovat luonnollisesti tässä mukana. No se, minkä nyt kerroin teille tässä, nämä ovat suosituksia, joita tämä työryhmä on tehnyt ja nämä myöskin annetaan oikeusministeriölle aivan pikapuoliin ja myöskin muille vastaaville ministeriöille. Ja tämän prosessin lopuksi nämä suositukset ehkä – muodostavat sitten hallituksen esityksen, jonka tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöä, kun ajatellaan kansalaisjärjestöjen toimintaa. Toivon, että tämä on vaikuttanut siihen, että hiukan voidaan poistaa niitä väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä, jotka, joita tässä salissa nyt on kuultu. Ja jos sallitte, niin haluaisin nyt tässä herra Rafan herra Farahin suuntaan puhua. Sorry, and, uh, and say that it's an... Ja todeta, että on ikävää, että tällainen tärkeä aihe kuin arabivähemmistön asia on otettu tällä tavoin esille sen sijaan, että käytäisiin syvällistä keskustelua mahdollisesti olemassa olevan elimen puitteissa, esimerkiksi Israelin valtuuskunnan puitteissa, koska tämä on juuri se, mitä me teemme epävirallisen ryhmän puitteissa, jossa käsittelemme asioita, kuten esimerkiksi beduiniväestö, esimerkiksi Arabian edustus julkisektorilla ja niin poispäin. Haluaisin myöskin ehdottaa että voisimme tehdä yhteistyötä, että voisimme lisätä esimerkiksi arabitutkijoiden määrää, että voisimme tehdä yhteistyötä juutalaisten kollegoiden kanssa ja myöskin osallistua yhteisiin hankkeisiin eurooppalaisten tutkijoiden kanssa. Ja tämä seitsemän puiteohjelma voisi vaikuttaa, tai olisi tässä ihan kuin puitteistona. Tässä muuten vesitetään Israeliin kansallisyhteiskunnan tarkoitus integroida nämä vähemmistöt tässä myöskin keskitytään hyvin paljon kansalaisyhteiskuntaan, viestimien ohjelmiin, kulttuuriin ja niin poispäin. Kiitoksia oikein paljon. Thank you very much, Deputy. Kiitoksia paljon suurlähettiläs. Ja nyt antaisin puheenvuoron professori Gerald M. Steinbergille, joka on tämän NGO-monitorin ähm, johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos kutsusta tulla tänne ennen kuin kommentoin, niin kerron, että niillä on mitään yhteyksiä, enkä ole mitään rahoitusta Israelin tai minkään muunkaan hallitukselta, en eu En puhu täällä kenenkään puolesta kuin omasta puolestani ja NGO monitoripuolesta. Se on riippumaton kansalaisjärjestö Israelista, kuten on kuultu. Se politiikka, paikka ja se rooli, joka Euroopan unionilla on rahoittain palestinalaisia, israelilaisia ja muitakin kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa, on keskeinen kysymys. EU ja muut hallitukset antavat veronmaksajien rahaa niin, että voidaan harjoittaa rauhankumppanuutta, käyttää demokratiavälinettä, euro, välimere, ihmisoikeus, verkosto ja muita puitteita. Se, mitä on pyritty tekemään on myönteistä, mutta kun tarkastellaan rahoitusta, niin siellä on paljonkin ongelmia. EUn tukemia hankkeita ei huomioida ollenkaan sitä, mitä Palestinan harjoittama väkivaltaa. Kuitenkin siellä on vain syytöksiä rasismista ja se, että kansais oikeutta rikotaan tai kidutusta tai kolonialismi tai arabinaisia vastaan tehdään seksuaalisia hyökkäyksiä vastaavia syytöksiä. Siellä on myös konferenssia niin muka, että on teloituksia ohi tuomioistuimien tai sotarikoksia tehdään. Al Jazeera Kairossa on sanonut, että tässä on kuva muuten Euroopan unionin lipusta siellä asemalla. Siinä nähdään, että tällainen politiikka, jota Euroopan unioni on rahoittanut, niin nähdään hyvin kielteisessä valossa. Ei välttämättä ole poikkeuksetapauksia. NGO Monitor viimeisen kahdeksan vuoden aikana nyt vastaavia tapauksia. Se on analysoinut myös, miten tätä harjoitetaan neuvotteluissa. Se on osoittanut, että käytännössä kovin paljon rahoituksesta ei vastaa tarkoitusperiä. Ei ole tehty mitään sen hyväksi, että on näytö siitä, että ne ovat luoneet vakautta kahden valtion järjestelmän luomiseksi, vaan se on osoittaa päinvastoin, että moni avunsaaja vain lisää konfliktia ja luo esteitä yhteisellä ymmärryksellä palestinalaisten ja israelilaisten kesken ja luo jännitteitä Israelin ja EUn kesken ja antaa ääriryhmille vain voimaa. EUn rahoittama taho on vain käy, jatkanut sodankäyntiä Israelin vastaan ja boikotoivat myös muun mm. muassa tuotteita, demonisoivat politiikkaa ja siellä on jopa 1500 kansalaista ollut mukana, jossa sanotaan, että eivät halua, että Israel tulee apartheid-valtioksi, että se eristetään. Ja se on joutunut saaron uhriksi ja siinä puretaan kaikki yhteydet kaikkien valtioiden kanssa. Siinä halutaan pelkästään juutalaisten itsemääräämisoikeus loppua. Se on ihmisloukkausta sekin. Siellä on kaksinaismoraalismia ja ylipäätään voidaan miettiä ihmisoikeus on moraalista perusta. Siellä on kaksinaismoraalismia, on perusteettomia väitteitä eikä noudata kansainvälistä oikeutta. Tästä on aika paljon kuultu tänään täälläkin. Jos ajatellaan, mikä rooli on EU-rahoittamilla kansalaisilla, niin että siellä on väitetty Israelin tehneen sotarikoksen, ja niin aika vähän on ollut tapauksia siitä, missä EU on rahoittanut ihmisoikeusjärjestöjä, jotka selvästi ovat puhuneet palestinaisten väärinkäytöksiä vastaan. EU-rahoittamat ryhmät halvoin edistävät israelaisten ihmisoikeuksia. Sen sijaan kansanyhteiskunnan eh, julkisivun takana on muuta. EUn jäsenvaltiot antavat rahaa pienille oppositioryhmille. Ne haluavat manipuloivat poliittista prosessia. Siinä laukataan demokratian periaatteita, siinä ettei puhuta mihinkään sisäisiin asioihin toisessa demokratiassa. Siellä on korkeita viranomaisia kuitenkin ottanut vastaan myös tietoja niistä teoista, joissa halutaan suosia EU-myöteistä politiikkaa Israelissa. Näille kansalaisjärjestöille annetaan varoja ja vaikuttavat Israelin politiikkaan. Ei kuitenkaan kustannuksia ryhdytä sitten jakamaan, kun politiikka epäonnistuu, vaikka on massaterroria ja israelilaiset kuolevatkin näistä syistä. Lisäksi kun arvioidaan näitä hankkeita ja rahan käyttöä, niin siinä usein laukataan myös läpinäkyvyyttä ja se lisää vahinkoa. Yksikään viranomainen ei ole esittänyt näyttöä tällaiselle salalapidolle tai se, että kansalaisjärjestöjä tuetaan tällä tavalla. Jos rahoitusta annetaan näin palestinalaisille poliittisille ryhmille, jos se on perusteltua, niin nämä ryhmät, prosessit ja pöytäkirjat pitäisi julkaista julkisesti. Kun tällaista salassapitoa on, niin tässä nyt käydään keskustelu lainsäädännöstä, että saataisiin läpinäkyvyyttä aikaan. Se totta kai ystävät EU-sta ja kansanedustajat vastustavat tätä. Eivät he halua, että rahoitusprosessia ruvetaan selvittämään. He pelkäävät, että tämä johtaa siihen, että tulee vähemmän rahaa ja heidän valtansa pienenee ja näin demonisointipolitiikka Israelin vastaan heikkenee, jotta paremmin voi ymmärtää nämä asiat, jotka liittyvät EUn rahoittamiin kansallisjärjestöihin, niin voin kertoa yksityiskohtaisen analyysin, jos minulle nyt annetaan tässä ajassa, niin että kun tästä varmaan tarvitaan lisää keskustelua. Yli kymmenen vuotta EU-rahoitusta on jo ollut ja siellä on kymmeniä miljoonia euroja ollut ja aika vähän on saavutettu ilman, että on arvioitu ammattitaitoisesti näitä hankkeita, ei sellaisia asiakirjoja ole olemassa, niin on vaikeaa tehdä päätelmiä vaikutuksista. Mutta tietenkin se, että meillä on vihamielisyyttä palestalaisten ja Israelin kesken, ja se ei ole ainakaan vähentynyt. Päinvastoin on yksityiskohtainen analyysi siitä, että hyvin paljon Euroopan unionin rahoituksessa näillä kansalaisjärjestöillä on pelkästään kääntynyt itseään vastaan rauhanprosessin kannalta. Ja on useita avunsaajia, jotka ovat EMHCRnkin jäseniä, ovat aktiivisia olleet myös tässä demonisointikampanjassa ja se on kohdistunut Israelin, että sillä ei ole oikeus edes perustaa omaa valtiotaan ja puolustautua ja ajaa yhden valtion ratkaisua. Monet näistä järjestöistä käyttävät kieltä, joka on hyvin vihamielistä, lisäävät vain tätä vastakkainasettua ja esittävät Israelin vastaan syytöksiä, jotka ovat ilman perusteita. EU-rahoittamat e kansanseudut ovat myös mukana paljon kampanjonissa, joka perustuu väitteisiin sotarikoksista, varsinkin jos ajajan Gaasaan tehtyjä rakettihyökkäyksiä. EU on rahoittanut monia näitä järjestöjä ilman mitään selityksiä annettuja ja kaikki on ollut salassa pidon alla. Tämä tyyppistä toimintaa on tehty kansalaisjärjestön toiminta. Se ei edistä rauhankulttuuria, vaan käytyy sitä vastaan. Se pahentaa vielä epäluottamusta Israelin ja palestinalaisten kesken. EU-rahoituksen tekosyynä on ollut se, että hankkeita rahoitetaan eikä järjestöjä, mutta se ei kestä päivävaloa Monet jo on saanut budjettinsa EUn hallituksilta oikeastaan Eurooppa määrää tai yrittää määrätä nyt Israelin kansallisyhteiskunta. Se on demokratian manipulaatiota kansalaisyhteiskunnan varjolla. Nämä järjestöt ovat saaneet henkilöstöä ja varoja tehdä ympäri maailman matkoja, esittää puheita ja esittää esityslistan, eivätkä he edusta kansallisyhteiskuntaa, vaan EU-rahoituksen kautta he ovat saaneet näkymyyttä viestimissä, järjestävät marsseja, lehdistöt ovat esillä ja lobbaavat täälläkin tänään ja ovat tuomioistuimissa ja muutenkin toimivat oikeastaan lobbariryhminä, painostusryhminä kaikissa EU-maissa. Kun ajatellaan, kuinka paljon EU tarjoaa rahoitusta, niillä on ymmärrettävä, että moni Israeli pitää näitä järjestöjä eurooppalaisina ja ne edustavat pelkästään eurooppalaisen näkökohtia. Tämän rahoitusprosessin myötä EU valitsee suosikkiensa kansallisyhteiskunta varsinkin arabipuolelta. Näitä järjestöjen radikalisoituminen ja se, että jatkuvasti on jännitteitä eri väestöryhmien välillä, on johtanut siihen, että kansalaisjärjestöjen rahoitus vain jatkuu, vaikka arviointi ja valikointi yksittäisten henkilöiden osalta ei välttämättä ole osa viranomaisten virallista rahoituspolitiikkaa, niin kuitenkin tämä on se lopputulos, johon päästään. Tämän lisäksi, jos ajatellaan poliittista toimintaa, EUn rahoin on kansainvälisen oikeuden vastaista, kun siinä tuomita Israel yksipuolista. Kuitenkin siinä halutaan mukaan universaalin ihmisoikeuksien puolesta taistella, vaikka Israelin oikeuksia ei kuitenkaan puolustella, kun he ovat Hamasin ohkaamia. Kun EUn rahoittamat kansanjärjestöt tuomitsevat Israelin, niin he ovat ottaneet hyvin vähän huolta Äh, Beirutin lasten oikeuksista, kun Gaasastakin on, on lähetetty raketteja. Gaza Voitteko... for Gilad Shalit. I will finish in a minute. No, no, no, ah. Okay. Interpreters in this house are high quality professionals. Tulkit tässä talossa ovat hyvin ammattitaitoisia, mutta heillä on hieman vaikeuksia teidän ihanan englantin kanssa. Nämä kansalaisjärjestöt ovat huolestuneita siitä, että on suklaata ja hilloa sen sijaan, että tämä henkilö, joka on neljä vuotta ollut vangittuna, hänet vapautettaisiin. Tämä on häpeällistä. Political bias repeatedly demonstrated in the declaration. Yksipuoliset julkilausumat EMHRssä tai rahastot murentavat myös universaalisuutta ihmisoikeusnormeissa. Kaikki Israelin kansalaisjärjestöt edustavat joko vähemmistöä, arabivähemmistöä tai vain reunaryhmittymiä juutalaisista, jotka ovat usein samat jäsenet kuin palestinaisjärjestössä. Siellä ei oikeastaan... Voisitko päättää, nyt teillä on jo yhtäläinen aika ollut kuin muillakin puhujilla. Nyt täällä on kymmenessä minuutissa. Voisitko jo päätellä pikkuhiljaa? Your presentation obviously is, is... Totta kai tämä esittelyhän on pitkähkö. Me nyt minuutin päästä lopetan. Tässä on salassapitoa ja siinä demonisointi on antidemokraattista. Tässä ilmastossa demokraattisesti valitut edustajat, ne esittävät nyt lainsäädäntö, saadaan rahoitukseen läpinäkyvyyttä. Ja kuten on nähty täällä, nämä järjestöt kuitenkin vastustavat sitä vaikutusten vuoksi. Siinä vaaditaan raportointia yksityiskohtaiset julkisesti, näin tajutaan missä määrin rahoituksesta tulee mistäkin. Lainsäädännön uh, vastustaminen on myös ilmaisuvapauden rajoittamista. Sen sijaan, että pitäydytään näihin väitteisiin, Euroopan parlamentti olisi parempi asemassa, jos pyytäisi, että eri puolueet esimerkiksi työväen sosiaaliministeri tai Likudin ministerit voisivat kertoa yksityiskohdista lainsäädännössä. Se, että jotkut viranomaiset... Are you coming to a close because you're far exceeded your fair speaking time in, in all terms? I'm reaching my conclusion. Olen ihan tulossa jo loppuun. Se on yhdelle 30 minuuttia. Me emme laske näin. 10 minuuttia per nuppi. I will draw... Niin. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota kahteen myönteiseen ohjelmaan, jotka on rahoitettu PFP-rahoituksen. Ne ovat malleja sille, mitä EU pitäisi noudata, kun ne yhteistyötä ja rauhaa edistää. Hankkeet kuten Save the Child's Heart, Playing for Peace, Strengthening Community Relations Through Football saa, järjestöjen johtamia, jotka eivät lyhdy poliittista esitystä viemään ovat rauhankumppanuusohjelmassa ja ovat hyviä esimerkkejä, mitä hyviä vaikutuksia Euroopan unionin avulla voi olla. Mutta kuten minä olen osoittanut, ne ovat harvoja poikkeuksia ajatellen EU-rahoittamaa kansallisyhteiskuntaa. Usein rahaa menee siihen, että vain politisoidaan ihmisoikeudet, kun Israelit ovat kärsineet vihasta the results of no counterproductive. Nyt minun on pakko sanoa, että tässä teidän puheaikanne käytössä ei ole nyt enää oikein järkeä. Nyt kiitokset kaikille. Annamme tässä vaiheessa puheenvuoron Euroopan komissiolle ja meillä on todellakin suurta kiinnostusta Euroopan puolelta käsitellä näitä ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiä ja niihin liittyvää rahoitusta. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron Euroopan komission edustajalle ja haluaisin, että puhuisitte viiden minuutin ajan. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esiin tätä alivaliokuntaa mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. Se antaa se tuo esille aina erilaisia mielipiteitä aiheena olevasta tai esillä olevasta, olevista kysymyksistä. Euroopan unionilla on säännöllisiä yhteyksiä ja tapaamisia kaikkien kanssa, Israelin kansalaisjärjestöjen kanssa. Meillä on hyvät suhteet Israelin hallituksenkin kanssa niin täällä Brysselissä että myös paikallisesti Tel Avivissa ja Jerusalemissa – me tiedämme, mitkä nämä aiheet ovat, mutta tämä on hyvä tilaisuus käsitellä kansalaisyhteiskunnan tilannetta Israelissa näin laajalla foorumilla. Voin puhua lyhyesti, koska Euroopan komission kanta on jo mainittu epäsuorasti ja viittaan siihen pääasiakirjaan, jonka olemme koostaneet kannastamme ihmisoikeuksista ja se on aika äskettäin julkaistu. Se kattaa muun muassa uuden lain ja kansalaisyhteiskunnan tilan tällä hetkellä Israelissa. Ensinnäkin haluan sanoa, että tuo asiakirja tuo esille selvästi, että ähm, me olemme tekemisissä demokraattisen valtion kanssa, siitä ei ole epäilystäkään. Ja tämähän on pohjana myös, myös toimintaohjelmassamme ja kaikissa toimissamme. Ja me tietenkin tarkistamme tarkastelemme näitä asioita myös säännöllisesti. Ja kun ajatellaan tätä kertomusta, me tuomme esille myös tiettyjä huolenaiheita, jotka tulevat esille kansalaisyhteiskunnan puolelta, erityisesti tänä vuonna. Ja myös EU-edustusto paikan päällä tekee tiettyjä, tiettyjen asioiden tarkistuksia. Me olemme myös Ähm, äh, tämä kansalaisyhteiskunnan panos on siis sellainen, että nyt puhutaan vuoden kaudesta. Kansalaisjärjestöjen työ Israelissa on meidän mielestämme heikentynyt tiettyjen lakien myötä. Ja tässä on nyt puhuttu tietysti erityisestä laista, jota on käsitelty Knessetissä. Ja meistä tämä laki määrittelee ää, poliittisen toiminnan sellaisena toimintana, joka pyrkii vaikuttamaan mielipiteisiin e- Israelissa Jos laki hyväksytään, silloin puhutaan tästä prosessista. Se on asia, josta on puhuttu parlamentissa ja meidän täytyy tehdä selväksi keskustelukumppaneillemme, että tilanne on erilainen nyt kuin silloin, kun tämä kertomus julkaistiin. Ja me joka tapauksessa jatkamme tämän kehityksen seuraamista ja totta kai seuranta siis jatkuu ja tulemme olemaan yhteyksissä. Tämä on meidän, osa meidän säännöllistä vuoropuheluamme Israelin kanssa ja meillä on myös epämuodollisia työryhmiä, jotka tekevät yhteistyötä ihmisoikeuksien, ihmisoikeuskysymyksissä. Ja me haluamme keskustella näistä asioista ja muistakin asioista, jotka ovat tulleet esille myös. Ne ovat olleet myös tässä edistyskertomuksessamme mukana. Siellä sisäl- sinne sisältyvät myös vähemmistökysymykset. Me pyrimme käymään Israelin viranomaisten kanssa vuoropuhelua nyt olen käyttänyt viisi minuuttia ja lopetan. Kiitokset siitä, että noudatitte tätä puheaikaa. Ja nyt käymme keskusteluun. Minulla on tässä rouva Kiel Nielsen ensimmäisenä puhujana. Olkaa hyvä. President. Kiitos rouva puheenjohtaja. No niin, olen usein tavannut kansalaisjärjestö Israelissa ympäristöä suojelevia, ihmisoikeuksia puolustavia – kansalaisjärjestöt, kulttuurijärjestöjä. Ja hiljattain olen pyrkinyt tunnustamaan myös NGO Monitorin, en ollut siihen tutustunut aikaisemmin. No, minä tein sen johtopäätöksen, että todellakin tämä kansalaisjärjestö on hyvin aktiivinen. Totta kai minulla on jotain elementtiäkin tässä konkreettisesti. Osallistuu hyvin tähän kampanjaan, jota Israelissa nyt harjoitetaan. Ja se on ihmisoikeus kuluttaja vastaan ja vähemmistöjen oikeuksia vastaan. NGO Monitor on todellakin sitoutunut voimakkaasti siihen, että se vie kansalaisjärjestötoiminnalta pohjaa pois. Mitä me täällä nyt kuulimme, oikeastaan vahvistaa vain sen, mitä olin pannut merkille siellä. Mielestäni se liittyy aivan varmasti myös tähän hallituksen äärilaitoihin. Olen hyvin shokerattu siitä, että meidän parlamentissamme – Herra saa samat mahdollisuudet kuin Israelissakin, niin että vie uskottavuutta Euroopan parlamentilta ja meidän arvoltamme pohjaa. Tavallaan luo epäilyjä sille, miten varoja käytetään demokratia- ja ihmisoikeusvälineen piirissä. Mielestäni se on suuri shokki. En ole koskaan kuullut kenenkään, no onneksi en kenenkään, minkään muun maan edustajan tai tämän välineen piirissä toimivan sanovan tätä parlamentissa mielessä. Tässä kyllä aika järkyttävällä puututaan asioihin. Vaikuttaisi, että hän vastustaa puolesta ulkomaisten puuttumista Israelin asioihin. En todellakaan ymmärrä. Tämä nyt ei ole kovinkaan johdonmukaista. Haluaisin sanoa sen, että jos nyt oikein olen ymmärtänyt tämän lakiesityksen, niin se oikeastaan pyrkii puuttumaan rahoitukseen, joka tulee Euroopan unionista muun muassa tai joiltakin demokraattisilta hallituksilta, eikä niinkään yksityiseen rahoitukseen. Nimittäin tiedän, kun olen tutustunut siihen, mistä tulee NGO-monitorin rahoitus, niin se saa yksityisiä varoja. No, sinällään heillä oikeus on siihen. Varmasti Israelissa sitä tulee Baltimoreista, Bostonista, Philadelphia, San Franciscosta ja niin päin pois. Mutta Laki ei puutu yksityisiin varoihin. Se tehdään tiettäväksi. Se koskee pelkästään varoihin, joita tulee Euroopan unionista ja demokraattisilta hallituksilta, jotka me kyllä tiedämme ja tunnemme, jotka tukevat Israelia muutenkin ja siellä nimenomaan kansallisyhteiskunnan hankkeita. Minusta vaikuttaa, että Israelissa olisi takuu demokratialle ja jossakin maissa, en mä nyt mainitse, mutta jossakin maissa ajatellaan, että se on oikeastaan vielä pohjademokratialta. Mielestäni Israelissa se on vain takuu sille, että yhteistyö toimii hyvin, kun tällaista rahoitusta annetaan. Jos ajatellaan kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeuspuolustajia, niin heidän asemansa on hyvin huolestuttava nyt. Jos meidän pitäisi nyt ymmärtää, että tämä laki todella menee läpi, niin se olisi selvä ero meidän perusarvoihimme suhteessa, mitä hallitus tekee. Siinä todellakin on otettu askel taaksepäin meidän perusarvoistamme. Ja minä haluaisin palata yhteen kohtaan, joka ei tullut esille vielä nimittäin. Tässä lakihankkeessa on meitäkin koskevaa. Nimittäin siinä on myös ennakoitu, että on toimia eurooppalaisia järjestöjä vastaan tai niissä toimivia vastaan, jos ne toimivat herra mainitsikin tämän, en, en mainitse sitä lähinnä olisi mainosta, hän, hän puhui poikotti liikkeestä todellakin on eurooppalaisen hallituksen, jotka ovat vetäneet sijoituksensa Israelista ainakin jostakin hankkeesta, koska eivät enää halunneet tukea siirtokuntia. Siellä on myös kansalaisia. Me tiedämme Euroopan parlamentissa varsin hyvin, koska kansalaiset kääntävät meidän puolemme ja haluavat, että voidaan jotenkin jäljittää tuotteet, joita me tuomme tuolta alueelta niin, että ei siellä olisi tuotteita, joita tulee siirtokunnista. Jatkuvasti kansanedustajat kääntyvät meidän puoleemme. He ovat pettyneitä ehkä meidän toimimattomuuteemme ja tekevät sitten aloitteen ja ryhtyvät poikottitoimiin. Todellakin on tässäkin laissa ajateltu, että puututaan näiden toimintaan ja he eivät saisi mennä Israeliin ainakaan kymmenen vuoteen. Minun mielestäni, jos ajatellaan Kaasan saartoa ja sitten ajatellaan, että on saartamaan länsiranta – ja sitten ruvetaan estämään demokraattisten kansalaisten pääsyn ja he ovat väkivallattomia toimissaan, että he eivät pääse länsirantaan, koska länsiranta ei pääse, menee, pääse ensin Israeliin. No, jääkö tähän totta? Täällä moni on puhunut paljon, parlamentin jäsenet eivät ehkä saaneet kovin paljon aikaa, mutta esitäisin kysymyksiä kuitenkin komissiolle lopuksi. Jos laki todellakin hyväksytään, jää nähtäväksi, asetetaan kyseenalaiseksi tämä väline, josta olemme puhuneet, niin hyväksytäänkö, että tämä maa tai tulee toinen tietenkin perään, kun ennakkotapaus tulee, niin muut seuraavat toisiaan. Mikä valinta tehdään? Voidaanko me rahoittaa? Sanotaanko, no okei, okay. ette halua rahoittaa kansalaisjärjestöä, no selvä. Sen sijaan kyllä jatkamme rahoitusta kaikissa hankkeissa, ohjelmissa, kulttuurivaihdossa, tutkimuksessa. En tietenkään puhua tässä tullijärjestelmä, jossa on suositumusjärjestelmä tiettyjen tuotteiden kohdalla. Siitä on jo puhuttu kaksi artiklaa EUn ja Islannin välisessä puitesopimuksessa todellakin edellyttää, että ihmisoikeus kunnioitetaan. Aiommeko todellakin hyväksyä sen, että Israel, jos näin käy, noin vain valikoi, miten lystää? Että olisi jonkinlaista ehdollisuutta kuitenkin, kun demokratiaa puolustetaan ja ihmisoikeuksia Komissiolta haluaisin todella tietää, miten tilanne kehkeytyy. Sen. Kiitoksia Rova Gilnitsen. Uh, now, now I would like to... Nyt haluaisin mainita sen, että minulla on viisi kollegaa täällä puhujalistalla ja haluaisin todellakin antaa puheenvuoron vielä vieraillemme. Täällä on kuusi puhujaa itse asiassa. Eli nyt suosittelen hyvin voimakkaasti, että puhutte maksimissaan kaksi minuuttia. Seuraavana varapuheenjohtaja tästä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin en tiedä, kuka valitsi nämä puhujat tämän päivän kokoukseen, mutta kaikki puhujat olivat aivan erinomaisia, loistavia. Oli erittäin mielenkiintoista kuunnella teitä kaikkia. Kiitoksia oikein paljon tästä. Minulla no on yksi kommentti, yksi kysymys ja yksi suositus. Ensinnäkin kommentti. Haluaisin aloittaa Natali Stanuksen kanssa. Te piditte hyvänä sitä, että kauppasopimus on hyvä. En, en tiedä, mihin instanssiin te viittasitte tässä. Jos eilen päätettiin jostakin asiasta, niin minä kyllä tietäisin siitä. akakomiteassa keskusteltiin, tai poliittisten ryhmien koordinaatit puhuivat tästä AKAN sopimusta Mistään päätöksestä e- ei tässä puhuttu tai mitään päätöstä ei saatu aikaiseksi. Joten vaikka jos emme nyt aloittaisi ennen kesätaukoa, niin olen varma, että ennen vuoden loppua meillä on päätös liittyen AKAan kauppasopimukseen Israelin ja Euroopan unionin välillä. Jos suureksi yllätyksekseni Euroopan parlamentti hyväksyisi kannan sitä, että tätä asiaa ei käsiteltäisi, tämä olisi valitettavaa, koska se, että siitä ei keskusteltaisi, niin sehän ei johda mihinkään. Sitten kysymys herra Farahille. Mainitsitte puheessanne eh, ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Ja me voimme tässä yhtyä teihin, voimme tukea teitä tässä. Mutta kysyisin tästä kirjeestä Norjan hallituksen rahastolle että tämä sanamuoto hämmästytti minua, koska sanoitte, Väititte, että Israel ö, perustettiin palestiinalaisten ihmisten raunioille niin, ja että norjalaiset tukisivat Israelin vastaisia boikotteja. Onko tämä todellakin rauhan ja ihmisoikeuksien kunnioittamista? Onko tämä todellakin kestävä ratkaisu? Me haluamme kunnioittaa näitä, joten todellakin toivon, että kommentoitte tätä, koska meillä ei voi olla mitään kaksinaismoralismia. Se, että, eh, että jotakin vaaditaan jotakin muilta, eh, mutta me itse teet tätä. No suositukseni on erittäin lyhyen. Meillä pitäisi olla eh, suljetuin ovin kokous budjettivalvontavaliokunnassa, että saataisiin enemmän tietoa siitä, että mihin eurooppalaisten veromaksajien rahat menevät, mille kansalaisjärjestöille, kansalaisyhteiskunnan järjestöille näitä rahoja menee, esimerkiksi Valko-Venäjälle, Venäjälle, Israelille. Ja se, että todellakin kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Kiitoksia. On vaikea puhua lyhyesti, mutta riski on se, että kaikki eivät ehdi puhuja, puhua. Nyt haluaisin herra Belderin, Israelin valtuuskunnan puheenjohtajan, käyttävän puheenvuoron. Ja ehkä avoimuuden nimissä voin sanoa, miten tämä kokoonpano sai aikaansa. Me laitoimme ilmoituksen lehteen 20. toukokuuta – ja sitten meihin otettiin yhteyttä ja sitten jotkut myös esittivät suullisen kysymyksen tämän lakiehdotuksen johdosta ja me sitten päätimme, että tästä tuli tällainen kuulemistilaisuus, johon kutsuttiin kansalaisjärjestöjen edustajat. Sitten äh, Belder, olkaa hyvä. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun otetaan huomioon parlamentaariset vastuualueeni, niin kuuntelin kolmea ensimmäistä puhujaa erittäin kiinnostuneena. Minulla ei ole paljon puheaikaa, joten puhun nopeasti ja lyhyesti. Kerroitte tilanteesta, jossa elämänne on täynnä riskejä tämä tapahtuu demokraattisessa oikeusvaltiossa. Tämä on hieman hämmentävää, kun ajatellaan, no minä olen siis Israelin valtuuskunnan puheenjohtaja, kun ajatellaan, äh, kertokaa minulle, minkälaisia nämä riskit ovat, ovatko ne fyysisiä vai henkisiä, koska totta kai tilanne on sellainen, jota emme voi hyväksyä ja meidän pitäisi olla myös tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Tämä oli siis ensimmäinen seikka. Sitten toisena asiana luen joka päivä israelilaisia lehtiä ja te kuulutte kansalaisyhteiskuntaan. Te kerroitte, mitkä on, mikä on Knessetin kanta teitä kohtaan. He ovat minun kollegoitani Knessetissä. Puhuitte myös poliisista. Niin on poliittinen ilmapiiri, jossa teette työtä. Entä sitten yhteydet tiedotusvälineisiin? Saatteko te puhua vapaasti, kuten teitte täällä? Minkälaiset suhteenne ovat? Mikä on asemanne? kansa, israelilaisessa kansalaisyhteiskunnassa ja miten voitte toimia tuossa yhteiskunnassa. Sitten kun olen tuon kyseisen valtuuskunnan jo, puheenjohtaja, olen aina ollut kiinnostunut Israelista ta, sosiotaloudellisesti, historiallisesti ja minä käyn säännöllisesti Nasaretissa, joten saan sieltä paikallisella tasolla tietoa jos ajatellaan tällaista radikalisaatioprosessia, onko teistä se todellisuutta myös kaikilla poliittisilla saroilla? Kiitoksia paljon. Is, was there a problem with the translation? Oliko tulkkauksessa jokin ongelma? Yeah. Should no, no, you no. maybe no. say the eh, last... Uh... Yeah. Ehkä sanotte vielä tämän lopun. Uh, korte vraag. Uh, is er sprake van een... Niin, minä puhuin liian nopeasti. Onko siis tällainen radikalisoitumisprosessi käynnissä Israelin Arabia kohtaan ja onko, ovatko he itse kehittämässä tällaista poliittista tai uskonnollista radikalisaatioliikettä? Very bad. My, my daughter is uh, professional, so... Eikö tulkaus vieläkään toimi? A trend of radicalization among... Tämä radikalisoituminen israelaisten ja arabin kesken poliittista vai uskonnollista? Very much, uh, Chairman Belder, and now uh, Mrs. Kiitoksia ja nyt herra Loh, äh, Robert Lohby. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä nyt haluaisin esittää tässä tällaisen tarkentavan kysymyksen komission suuntaan ja vasta hiukan selkeämmin puheen, että tämän NGO-monitorin äh, julistuksessa Euroopan komission rahoitus äh, mahdollisuuksia kohtaan on esitetty syytteitä, että ne eivät ole tarkoituksenmukaisia, vaan että se, että dokumentoitaisiin ihmisoikeusloukkauksia ja että ihmisoikeuspuolustajia ja järjestöjä edistettäisiin. Tämä on syytös, jota me kuulemme ainoastaan tänään, vaan jonka kuulemme melkein jokaisen kuuman konfliktin puitteissa, kun jokin aseellinen konflikti on tapahtunut, siinä toinen osapuoli syyttää toista että se manipuloi ihmisoikeusjärjestöjä. Tästä syystä pyytäisin, että komissio hiukan selventäisi liittyen näihin rahoihin, joista ei avoimesti ole raportoitu. Mikä syy on olemassa sille, että Euroopan komissio tukee ihmisoikeusjärjestöjä, jotka eivät ainoastaan tue jonkin puolueen intressejä jossakin sodan kaltaisessa tilanteessa. Tämä täytyy sanoa, koska minulla on sellainen vaikutelma ja minä olen nyt tätä tarkastellut vuoden ajan, että tämä on sellainen väite, jolla ei ole mitään empiiristä todistetta sillä, että näitä rahoja näin manipuloitaisiin. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia, Rova Lohbiler. Ja nyt ja seit zwei Jahren stellen wir... Jo kahden vuoden ajan ö, olemme voineet huomata, että kansalaisjärjestöt Israelissa eivät saa tehdä työtänsä. Ja ensimmäistä kertaa EU-ssa huomattiin tämä kun ajatellaan tätä kansalaisjärjestöä, joka oli mukana tässä Goldstone-asiassa, mutta kansalaisjärjestöt eivät ole ainoita jotka antavat meille riippumatonta tietoa, koska usein me saamme tietoa joko yhdeltä tai toiselta puolelta, ja nämä ovat hyvin yksipuolisia nämä raportit. Kyse on ainoastaan kansalaisjärjestöistä, jotka ovat tai jossa on ainoastaan juutalais tai aktivisteja tai arabia, vaan eurooppalaisena olemme kiinnostuneet niistä kansalaisjärjestöistä, jotka ovat tällaisia seka-kansalaisjärjestöjä, Combaton Pola P, tai Naiset rauhan puolesta. Mehän olemme myös käyneet tutustumassa näihin kansalaisjärjestöihin Israelissa, eli ei todellakin voi olla niin, että EU tukee tällaisia kansalaisjärjestöjä eri tavoin kuin muissa maissa, että tämä sitten on tarkoitus kriminalisoida. Tämä johtaa faktiseen kieltoon, että näitä ei enää salita näitä kansalaisjärjestöjä. Jos näin tapahtuu, niin sitten ne eivät voi enää toimia. Minun täytyy tässä hiukan varoittaa herra Steinin viittaukseen se, että EU tässä destabilisoisi Israelia. Ja mielestäni tämä nyt todellakin menee hiukan liian pitkälle minä olen itse käynyt vierailemassa näiden kansalaisjärjestöjen luona, joten tiedän heidän ohjelmansa ja olen nähnyt, missä he toimivat. Ja juristina valittelen sitä, että kansalaisjärjestöt, jotka auttavat ihmisoikeusloukkauksia ulkomailla, koska tässähän Israelin oikeus tai tuomioistuimet eivät onnistu tässä – joten kansalaisjärjestöt tukevat sitä toimintaa. Mielestäni on tärkeää, että, tämä te, tai, että olemme tehneet näin myöskin muiden maiden kohdalla, esimerkiksi Ugandan kohdalla, kun äh, homoseksuaalinen vastainen lainsäädäntö siellä astui voimaan, niin me toimimme siellä ja se vaikutti siihen, että äh, se ei astunutkaan voimaan ja meidän täytyy todellakin tehdä näin. Thank you, Mrs. Äh, Is Kiitoksia, Rova Stein. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rouva Vergia. Hyvin nopeasti puheenjohtaja, koska täällä on niin paljon jo sanottu. Olen sitä mieltä, että joka kerta kun hallitus reagoi kieltämällä järjestäytymisvapauden tai ilmaisuvapauden, niin demokratia on kyllä silloin vaarassa. Olen sitä mieltä, että se, mikä menee yli, miten Ranskan sanasku nyt sanoikaan, mutta tämä on kuitenkin aika naurettavaa. Me olemme kuulleet erinäisiä puheenvuoroja. Kaikki eivät tietenkään edusta samaa näkökulmaa, ja se on aika valitettavaa. Nyt tässä meihin kohdistuu kaksikin kampanjaa. Vähän samantyyppisiä molemmat, kun ajatellaan kritiikkiä – jota on esitetty Euroopan unionia kohtaan. Yksi on, tulee Kolumbiasta ja toinen Israelista. Molemmissa tapauksissa emme voi hyväksyä tätä. Ja nopeasti sanoen, voin olla täysin samaa mieltä kuin kolleganne Kim Nielsen. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä hän sanoi. Turha edes toista, hän sen sanoi jo niin hyvin. Thank you very much, Mrs. Ver- Kiitoksia paljon, Rova Vergia. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Palestiinan valtuuskunnan puheenjohtajalle herra De Rossalle. To be here and indeed thank you for uh, and the committee organizing this event. Kiitoksia paljon. Minusta on ilo olla täällä paikalla. Se on hyvä kuulla erilaisia mielipiteitä. On tärkeää kaikissa konflikteissa on se, että eri äänet tulevat kuuluvi, kuulluiksi, koska on paljon tahoja ja järjestöjä, jotka ovat ikään kuin sellaisia, että niiltä on viety ääni pois. Ja tilanne on sellainen, että jos emme anna kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta, kansalaisjärjestöille mahdollisuutta puhua, niin silloin syntyy väkivaltaa raja kulkee siinä, että nämä äänet ovat todellakin tärkeitä ja siihen, täytyy, siihen suuntaan täytyy rohkaista. Sain myös rohkaisua lähettiläs Talilta, toivottavasti nimi meni nyt oikein, koska kun hän puhui niistä suosituksista, joita ministerien välisissä elimissä tehdään, niin siellä siis mainittiin, että ei anneta näitä nimiä näistä kansalaisjärjestöistä. Tämä on realiteetti. Haluaisin vakuudet siitä, että Israelin hallitus toimii tällä linjalla. Kun minä äskettäin osallistuin kahden valtuuskunnan vierailuun alueelle. Siellä tapasimme Knessetin jäseniä ja hallituksen jäseniä ja, ja he olivat sitä mieltä, että tämä paljon puhuttu laki ei tulisi hyväksytyksi. Katsotaan nyt, mikä sitten tulee olemaan totuus, mutta ehkä me tarvitsemme lisää kommunikaatiota ja tietoa siitä, mikä on tuon lain tilanne eri tasolla ja kuka sitä kannattaa, kuka puoltaa, kuka ei kannata. Sitten lopuksi on väärin sanoa, että tuo ö, mainittu raportti, josta herra Steinberger puhui, olisi väärässä. Siellä on korostettu enemmän toimia verrattuna tähän Siis tämä Goldstonein raportissa on korostettu näitä toimia ja me kuulimme myös Israelin suurlähettilään ja Palestinan suurlähettilään kannanotot ja myös mukana olleita Travers, joka on entinen, ir, entinen irlantilainen sotilas, jolla on pitkä kokemus Lähi-idästä. Hän on ollut myös sotarikois tuomioistuimissa mukana. Ja hän on tehnyt työtä tuon raportin kokoamiseksi ja hän, se mitä hän on nähnyt Gaasassa on ollut aivan uskomatonta. Ja nä, täm, tällaiset väitteet Israelin kannalta ovat aika uskomattomia. Ja sitten Kaasan kansan kärsimys on asia, johon meidän pitää todellakin kiinnittää huomiota. Se on ensisijaisen tärkeä asia. Toisille siellä jäävät nämä kauppa-asiat, suklaat ja muu. Minä olen itse ollut tuolla paikalla ja olen nähnyt järkyttäviä tilanteita ja ne olosuhteet, joissa ihmiset elävät, ovat todellakin kurjat. Ja sitten lopuksi haluaisin esittää kysymyksen näin, liittyen näihin ö, kyliin, joita ei siis tunnusteta. Haluaisin ehkä lisäselvennystä tuohon kohtaan. Kiitoksia puheenjohtaja De Rossa. Nyt ehdotan, että että annamme puheenvuoron niille, joille on osoitettu kysymyksiä. Ja sitten minulla on hyviä uutisia. Meille on annettu tällainen jalomielinen tarjous siitä, että voimme jatkaa kokousta 10 yli 20 ja me otamme tämän tarjouksen ilomielillä vastaan. Tämä on niin tärkeä aihe. Ehkä aloitamme ensin näistä kansalaisjärjestöjen edustajista. Haluaisin tehdä kaksi asiaa nyt ihan selväksi. Ensinnäkin Israelin hallitus, sanoisinko, hyväksyi tämän lain sellaisenaan. No nyt sitten kuullaan minist- oikeusministeriöstä tai valiokunnasta, joka sen tarkistaa, mutta laki on saanut tukea hallitukselta sellaisenaan, ei niin kuin joku muu sen laatii myöhemmin. Toiseksi läpinäkyvyydestä. Haluan tehdä selväksi läpinäkyvyyden käytön peitteenä. Kansainvälinen yhteys ei voi olla sen läpinäkyvyys, se nyt on. Meidän esityslistamme, toimintamme, rahoituslähteemme ovat aina hyvin läsnä. Ja me toimitamme rekisteriin tiedot, kuten myös veroviranomaisille ja sieltä löytyy kaikki rahoitustieto, mukaan lukien palkat, rahoitukset kaikista lähteistä mukaan lukien, myös ulkomaiset lähteet ja niin edelleen. Kolmanneksi, emme saa EU-rahaa. Ei ole kyse siitä, että tulee katsomaan sitten, mitä varoille tapahtuu. Kiitoksia Menuchin ja, herra Menucin ja sitten herra Farah. I would like, to add... The... Haluaisin lisätä tähän vielä, että ensinnäkin on hauskaa, että edustuston varaa edustaja sanoi, että tekisimme Israelin kansalaisena jotain hyvä kuulla niin, ja toivottavasti sitten se on jatkossakin, eikä pelkästään pidetä järjestöjen edustajina, jotka mukaan murentavat valtiota konkreettisesti. Mainitsitte Akrin. Johtaja pidätettiin puolitoista vuorokaudeksi laittomasti. On tietenkin rajat, miten voi väärinkäyttää. Akri toimii aktiivisesti Israelissa, mutta että sen johtaja pidätetään puolitoista vuorokaudeksi, se on laitonta ja se on myös mainittava, kun puhutte järjestäytymisvapaudesta Israelissa, kun puhutaan syrjinnästä tai herra Belder on ollut tässä valiokunnassakin Israelissa ja me pyysimme tavata valtuuskunnan jäseniä. Tiedän ihan tarkkaan, kuka suositteli valtuuskunnan, ettei meitä tavattaisi. En ymmärrä miksi. Valtuuskunnan oli aikaa tulla tapaamaan myös Haifan valtuuston jäseniä, mutta meidän piti kampanjoida sen puolesta, että tultaisiin arabiasen tapaan Knessetiin ajatapaan ulkoasian paljokuntaa. Kuukausi sitten ministeri teki päätöksen hallituksen tuella, että syrjintä jatketaan, kuinka paljon ministeriössä on arabi työntekijöitä, 20 prosenttia väestöstä, niin kertokaa valiokunnalla, kuinka paljon arabityöntekijöitä on ulkoasiaministeriössä. Miksi ulkoasiaministeriö kuukausi sitten varapääministeri, siis ulkoministeri, teki päätöksen, että armeissa palvelevat saavat paikkoja ja heidät otetaan ulkoasiain ministeriön. Mainitsitte seitsemännen tutkimusohjelman. Miksi? Israelissa on vain yksi prosentti on arabiopettajia professoroita Israelin yliopistoissa. Arabiperäisiä professoreita on puolitoista prosenttia. Miksi koko ylipäätänsä kuudennessa puiteohjelmassa on vain yksi tutkimusohjelma, jossa oli mukana arabitutkijoita. I, I think you have to... Herra Farah, nyt pitäisi päästä jo seuraavaan kohtaan, koska muuten... Tutkimusohjelmista vielä. Kaikki on englanniksi tai hebreaksi, mutta ei arabiksi. Ja sitten ei tunnustetut kylät ja kotien tuhoaminen Negevisissä siellä 35 kylää ja joka viikko siellä tuhotaan koteja ja evakuoidaan kokonaisia kyliä. Ei kunnotusta kylissä, ei ole katuja, ei miehitetyllä alueella tai pakolaisleirillä, vaan Israelissa. Ihmiset, jotka ovat aktiivisia myös alueneuvostossa. Herra Farah, nyt pitäisi vielä muidenkin saada puheenvuoro. Sen verran sanon vielä että täällä meitä tullaan syyttämään asioista. Toivottavasti voi käydä varapuheenjohtajan pakelle ja antaa suoran vastauksen, mutta emme vie oikeuksia israelaiselta itsemääräämisoikeuden. Me haluamme juutalaisille ja palestinaisille itsemääräämisoikeuden. Rinnakkain haluamme tukea oikeuksiamme vähemmistö Israelin sisällä. Eli jos väitetään jotain sellaista, että NGO monitoroi jotain ajanut, niin se ei ole oikein. Ja jos kysymyksiä tulee, niin odottakot vastauksen. Kiitos, olen varma, että varapuheenjohtaja on valmis jatkamaan keskustelua kanssanne. Rovastanus lyhyesti ja komissio. Kiitoksia aivan lyhyesti. Haluaisin tehdä selväksi parlamentin jäsenille, jotka ovat tänään paikalle, että ne tiedot, joita Angel Monitor on tarjonnut verkostossa, on se on ollut valikoiva ja haluan antaa teille konkreettisen esimerkin, jossa todetaan, että verkosto toivoo Teidän pitää puhua lähempänä mikrofonia. Niin haluan antaa teille konkreettisen esimerkin, joka äh, on herra Steinbergin tarjoama tässä puheessa, joka jaettiin, jossa todetaan, että verkosto toivoo, että EU-Assosiaatiosopimus pidätettäisiin. Tämä ei ole meidän verkostomme kysymys, vaan me tuemme vuoropuhelua EUn e ja Israelin välillä. Tämä on erittäin tärkeää ja verkosto tukee sitä, että tämä upgradeaus poistettaisiin, koska tämä tällä hetkellä, kun ajatellaan ihmisoikeustilannetta eh, eh, Israelissa ja palestinalaisalueella. Tässä EU ei pitäisi palkita Israelia. Haluan tehdä tämän selväksi ja odotan eh, tätä seuranta seurantaa tässä valiokunnassa näiden suositusten ohella, jotka olen tässä esittänyt. Kiitoksia paljon ja sitten he, tohtori Steinberger lyhyesti. Tämä keskustelu heijastaa sitä, miten on tärkeää, että erilaisia kantoja kuullaan, ei ainoastaan, yhtään kant- ei ainoastaan yhtä kantaa. Me kuulimme täällä mainintoja poliittisesta loppauksesta, kansalaisjärjestöjen edustajat ovat täällä tuoneet esille erilaisia näkemyksiä. Ehkä voisitte tulla myös tutustumaan tähän NGO-monitoriin, koska me emme ole mikään imperialistinen jäänne, me myös käsittelemme nykyaikaisella tavalla näitä kysymyksiä. Täällä on käytetty paljon sanoja, monia mielipiteitä on tullut herra Manuhin ja Farahin puheenvuoroissa. He edustavat itseään, he edustavat myös järjestöjään, heillä on paljon rahaa käytettävänään. He eivät kuitenkaan edusta mitään hallitusta. Kansalaisyhteiskunta ei jo lähtökohtaisestikaan edusta mitään laajaa foorumia. Jos kuunnellaan vain yhtä järjestöä tai yhtä ryhmää, silloin tulee tietyllä tavalla rajallinen ja suppea näkökulma. Me tarvitsemme tässä avoimuutta ja me kaikkia täytyy kohdella tasapuolisesti. Sillä tavalla me saamme tähän demokraattisia arvoja. Thank you very much. Think... Kiitoksia kovasti. Täällä oli kaksi kysymystä meille. Yksi liittyy siihen, mitä sitten tapahtuu, jos laki hyväksytään sellaisena totta kai. Tämä nyt on tämmöinen hypoteettinen kysymys. Ja olisi hyvin vaikea siihen antaa nyt vastausta. Kovin paljon se riippuu siitä, mistä siinä puhutaan, mikä on sisältö ja niin päin pois. Varmastikin se tulee esille myös normaalissa vuoropuhelussa Israelin kanssa. Ja totta kai, mm, miten minä voin siihen vastata. Ja ohi menee muuten, mitä tulee näihin hankkeisiin, Täällä on ollut esillä myös yksi väline, ja sitä on kritisoitukin ainakin joissakin puheenvuoroissa tänään. Demokratia- ja ihmisoikeusväline, niin se ei välttämättä edellyttää isäntämaan suostumusta hankkeiden valinnassa. Tämä nyt on se mahdollisuus, joka on aina olemassa. Ja siksi todellakaan siinä ei tarvita Israelin hallituksen hyväksyntää tai suostumusta. Sitten mitä täällä vielä kysyttiin komissiolta, se liittyy vastauksen, jonka ymmärrän hyvin. Joku komissio komission vastaamaan suoraan niihin suoriin syytöksiin ajatellen valintaprosessia hankkeissa. NGO Monitor sitten nyt näitä syytöksiä, mutta lyhyesti voin vain antaa yleisemmän vastauksen, nimittäin komission rahoitus perustuu tarkoihin suuntaviivoihin. Ne on yhdessä komission ulkopolitiikassa lyöty lukkoon. Ne ovat ne hankkeet ja toimet, joutuvat vastaamaan tiettyjä tavoitteita ja ne tehdään myös talouspyynnössä selväksi. Niitä sitten eritellään hankkeita ja näiden tarjouspyyntöjen perusteella eritellään. Emme tue järjestöjä sellaisinaan, vaan tuemme yksittäisiä hankkeita. Miksi en nyt sitten voi tämän pidemmän mennä ja vastata yksityiskohtaisemmin syytöksiin? Se on hyvin yksinkertaisesti, Me olemme kuunnelleet tätä, kirjanneet ne, mutta täällä ei kuitenkin todeta herra Steinberg – on vienyt tämän myös tuomioistuimeen. Herra Staivon on nostanut syytteen ja minulla on tarkat ohjeet siltä osin, että en voi vastata yksityiskohtaisemmin näihin syytöksiin tällään täällä. Kiitoksia paljon Euroopan komissiolle ja nyt on aika saattaa päätökseen tämä kuulemistilaisuus. Olen jollakin tavalla saanut rohkaisua siitä, että täällä tulee erilaisia poliittisia näkökulmia esille. De Brossa ja Belder sanoivat myös, että on tärkeää kuulla näitä eri näkökantoja. Meillä on myös suullisia kysymyksiä, jotka on jätetty puheenjohtajien kokoukseen. Ja jos täysistunnossa halutaan käsitellä tätä asiaa täysistunnossa, niin silloin voi, se voi tapahtua näiden suullisten kysymysten kautta sitten Tämän valiokunnan tehtävä on katsoa, mikä tämän kansalaisjärjestölakiehdotuksen kattavuus ja tilanne ja tila on, mutta lähetän tämän valiokunnan nimissä kirjeen suurlähettiläälle ja kysyn, mikä tilanne on. Kiitokset vieraille Kiitokset myös kollegoille. Haluan kiittää erityisesti herra Belderiä, Israelin valtuuskunnan puheenjohtajaa ja, ja Palestiinan valtuuskunnan puheenjohtajaa De Rossaa. Me tarvitsemme todellakin tällaisia yhteisiä keskusteluja. Meidän täytyy tarkastella näitä asioita yhdessä. Kokous keskeytetään nyt ja huomenna jatkamme valiokunnan kokousta kello yhdeksän aamulla. Kiitoksia.